Uh, dear friends from committee, I'm very thankful. Hyvät ystävät, on hienoa, että olette täällä. Ainakin me kaikki olemme täällä paikalla. No, meitä ei ole vielä kovinkaan paljon, mutta eivätköhän kollegat tule aivan pian. Ehkäpä voisimme odotella heitä vielä pari-kolme minuuttia. Kiitos. Good morning. <clears throat> Welcome uh, once again. Hyvää huomenta. Tervetuloa vielä kerran tähän kolmanteen IK-valiokunnan kokouksemme osioon. Ensin keskustelemme Priman täytäntöönpanosta ja kansainvälisten sopimusten tekemisestä. Kuten tiedämme, tämä on tärkeä aihe. Prima on julkisten kumppaneiden välinen kumppanuudessa mukana on kolmansia maita, mikä tekee siitä monimutkaisemman. Ne maat, jotka eivät ole vielä mukana Horisontti 2020-ohjelmassa, niiden piti neuvotella tieteellinen ohjelma EUn kanssa, jotta ne pääsisivät mukaan Prima-kumppanuuteen. Ja neljä näistä neuvotteluista on nyt saatu komission toimesta valmiiksi. Libanon, Jordania, Egypti muun muassa. Euroopan parlamentin pitää tämä hyväksyä, jotta sopimukset voisivat astua voimaan. Priman on tarkoitus aloittaa toimintansa tammikuusta 2018, eli noin kolmen kuukauden kuluttua, eli kiirettä pitää. Rova Sakorafa esittelijämme. Voisitteko käyttää puheenvuoron? Hyvät kollegat, nämä uudet kumppanuussopimukset ja Prima hyväksyttiin suurella enemmistöllä jurivaliokunnassa. Tässä on kysymys uusista mahdollisuuksista Lissabonin sopimuksen perusteella. Me lähdemme tekemään kumppanuussopimuksia uusien maiden kanssa ja Horisont 2020 mukaisesti jatkuu aloitamme tammikuussa 2018 Prima-ohjelmalla. Kysymys on kestävistä ratkaisuista turvallisuudelle, kestävyydelle, nimenomaan ravinnossa, elintarvikkeissa ja vedensuojelussa. Eli Primalla pyritään kestävyyteen ja kasvuun Välimeren alueella. Kysymys on myös äh, koordinoinnista ja äh, innovaatioprojektien tukemisesta. Ja tähän tarvitaan monitahoista lähestymistapaa. Meillä on luonnollisesti suuria ongelmia kaikilla näillä alueilla, epävakautta, köyhyyttä, veden vähyyttä, luonnon katastrofeja, samoin kuin väestön kasvun räjähdys, ja joka johtaa sitten usein maastamuuttoon. Tämä on johtanut suureen kriisiin ja sen vuoksi on ryhdytty tiettyihin poliittisiin toimenpiteisiin ja tehty tiettyjä valintoja. Prima, eli pyrkimys löytää pitkän aikavälin ratkaisuja paineen helpottamiseksi, Tätä on tehty esimerkiksi suurin investoinnin. Prima on minusta aloite, joka on menossa oikeaan suuntaan. Hyvät kollegat, kuten jo monen kertaan on sanottu, Prima on unionin aloite nimenomaan tieteellisellä tutkimusalalla. Tämä on hyvä mahdollisuus jäsenvaltioille ja Välimeren alueen kolmansille maille yhdistää voimansa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten unioni voi tuoda kortensa kekoon tällaisessa ratkaisussa. 19 maata osallistuvat primaan, yhdeksän jäsenvaltiota ja sitten muita maita Horizon 2020 kautta ja sitten muita maita. Ja nyt sitten tarkoitus olisi saada aikaan sopimuksia nimenomaan tutkimussektorilla. Priman puitteissa on jo neuvoteltu sopimuksia tutkimusalalla ja olen iloinen komission ehdotuksesta siitä, että Egyptin, Algerian ja Libanonin kanssa ja Libyan kanssa lähdetään tekemään sopimuksia. Nyt meidän täytyy työstää tätä edelleen niin, että nämä maat voivat tammikuusta lähtien olla mukana tässä ohjelmassa. Kiitos. Um. Kiitoksia kovasti. Nyt pyytäisin poliittisten ryhmien edustajia käyttämään puheenvuoron ensin rybich EBPstä. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Pidän tätä EUn aloitetta tervetulleena myös EPPn nimissä. Meille tärkeää on parantaa tieteellistä työtä ja juuri näissä mainitussa, mainituissa maissa piilee kovastikin mahdollisuuksia toimia entistä aktiivisemmin. Ja jos tämä voi astua voimaan ensimmäinen ensimmäistä 2018, niin tästä varmasti saadaan paljon etuja. Haluaisin viitata siihen, että Jordania on kanssamme hyvissä yhteyksissä. Viikolla 45 siellä pidetään maailman tiedefoorumi, joka voisi toimia foorumina EUlle – ja tuolla voitaisiin vahvistaa tieteellistä yhteistyötä. Olimme mukana myös SDS-foorumissa Japanissa. Tämä on merkittävä esimerkiksi siksi, että paikalla oli 12 Nobel-palkittua keskustelemassa maailman ongelmista ja esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteet olivat keskusteluiden keskiössä – Energiavaliokunta, ITRE-valiokunta voisi asettaa uusia painopistealueita esimerkiksi energian alalla, totta kai myös tieteen ja tutkimuksen alalla. Ja meille tieteellinen yhteistyö näiden maiden kanssa on erittäin tärkeää. Me pyrimme myös vahvistamaan kansainvälisiä toimia 17.3. ensi vuonna SDS-foorumissa. Siksikin tämä yhteistyö on meille erityisen tärkeää. Sitä kannattaa hyödyntää. Kiitoksia. Seuraavaksi Cabezon Ruiz SD-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ilmaista tyytyväisyyttäni siihen liittyen, että Prima-kumppanuutta viedään eteenpäin ja haluan tunnustaa, sen työn, jota parlamentti on viime vuosina tehnyt, jotta tämä todella on päässyt eteenpäin. Eli olen tähän todella tyytyväinen. Olen tyytyväinen myös kansainvälisiin sopimuksiin, joita komissio nyt on laatinut Egyptin, Algerian, Jordanian ja Libanonin kanssa. Tässä tilanne on tyydyttävä. Kahdeksa, mukana on 11 EU-maata tässä pyritään tarjoamaan demokraattisia toimintamahdollisuuksia 180 miljoonalle Välimeren alueen asukkaalle. Tarjotaan toimia elintarvikealalla esimerkiksi ja tieteen kautta voidaan viedä eteenpäin rauhaa ja demokratiakehitystä. Tämä liittyy Horisontti 2020 ohjelmaan, jota pitää pitää mielessä – ja tämä on samansuuntainen hanke. Toivottavasti Euroopan parlamentille jatkossakin kerrotaan hyvin tarkkaan, miten ohjelmaa täytäntöön pannaan. Ja voitte todella olettaa, että olemme mukana STn osalta tätä viemässä eteenpäin, jotta tämä menestyisi. Kiitoksia seuraavaksi ECRstä Marias. programma Prima, pragmatika Kiitos Prima-ohjelmalla on todellakin tiettyjä erityispiirteitä. Me olemme niistä jo puhuneet silloin, kun viimeksi puhuimme Primasta ja hyväksyimme tämän. Me kuitenkin silloin ilmaisimme tiettyä skeptisyyttä sitä kohtaan, mitä meille esiteltiin. No ensin tavoitteista. Luonnollisesti tämä on tärkeä ohjelma, meidän on vahvistettava tieteellistä yhteistyötä ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa myös energia-alalla, teknologiassa, tutkimuksessa, vedenhallinnassa. Mutta näiden tavoitteiden pitäisi eh, tukea sitä, että maastamuutto vähenisi ilmastonmuutos ja muu, köyhyys vaikuttavat suureen maasta muuttopaineeseen. Ja minusta tässä kuitenkin on tietty epäsymmetria, koska mukana on vain yhdeksän jäsenvaltiota ja kuitenkin tavoite koskee meitä kaikkia, nimittäin maahanmuuton paineen vähentäminen Eurooppaan. Kreikka, eh, Espanja, Italia eivät ole ainoita, joita tämä koskee, vaan koko Eurooppaa. Sen vuoksi meidän mielestäni tässä pitäisi olla kaikki jäsenvaltiot mukana. Sitten toinen asia. Me näimme tässä, että kansalaisjärjestöille on annettu suurempi rooli ja tämä herättää meidän joukossamme hieman eh, kysymyksiä, koska se, että ne valvoisivat tällaista projektia, koska esimerkiksi on joukko kansalaisjärjestöjä, jotka saavat paljon rahaa, paljon varoja nimenomaan näihin maahanmuuttokysymysten hallintaan ja kuitenkaan tämä raha ei tule pakolaisten tai maahanmuuttajien hyväksi. Olemme tehneet myös tiettyjä suosituksia liittyen Turkkiin, koska Turkki ei lainkaan yksinkertaista asiaa. Mutta onhan meillä myös Egeanmeressä saaria, joissa on erittäin paljon pakolaisia, joka aiheuttaa valtavan ongelman tälle alueelle. Mutta okei, me suhtaudumme positiivisesti tähän aloitteeseen, voimme olla tässä mukana, mutta haluamme tarkkaan tietää, Äh, miten tämä sopimus Algerian, äh, Jordanian, Libanonin ja Egyptin kanssa, äh, mitä ne sisältävät nämä sopimukset? Koska kyllä parlamentti pitää, pitää ajan tasalla siitä, mitä tapahtuu. Ja tulemme ole, olemaan mukana tarkistusten laatimisessa. Tämän pitäisi nähtävästi olla valmis vuoden loppuun mennessä. Tämä on aika lyhyt menettelytapa. Kiitoksia. Seuraavaksi Aldesta Jernik. Pavel puolesta toinen tutkimus- ja innovaatiokumppanuuksien luomista primaa. Olen tukenut sitä alusta lähtien. Tämä on ohjelma, joka satallista innovointia ja vesivarojen hallinnassa, maataloudessa, ruokateollisuudessa, mutta myöskin se on tiedepolitiikan väline auttamalla ohjelmaa kasvamaan ja luomaan tulo, tuottamaan tuloksia, lisäämme elämänlaatua ja kykenemme sopeutumaan ja vähentämään ilmastonmuutosta, helpottamaan vuoropuhelua EUn ja kolmansien maiden kanssa myös. Kaksi heinäkuussa löysimme komission neuvoston kanssa kompromissin lopputekstistä ja Pavel Usko varjoesittelijänä että kaikki syyt lanseerata ohjelma ja rohkaisen EPtä parlamenttia antamaan puoltonsa sopimusta Egyptian, Algerian, Libanonin ja Jordanian kanssa. Tämä, uskon, että kun tämä saa täyden kannatuksen valiokunnassa ja täysistunnossa, parlamentti tulee voimakkaasti puoltamaan tätä. Turmes. Kiitoksia. Seuraavaksi Turmes Kiitos puheenjohtaja. Minusta tämä on aloite. Pitäisi kiittää komissiota, mutta myös parlamenttia täytäntöönpanosta. Kaikki tutkimukset osoittavat, että ilmastonmuutos saattaa metsille, maataloudelle, juomavedelle valtavasti stressiä näissä maissa. Meidän täytyy siis nostaa tieteellinen yhteistyö korkeammalle tasolle, politisoimatta asiaa liikaa. Ja vilpittömästi herra Marias, en ole samaa mieltä analyysitin kanssa, että tämä sekoitettaisiin maahanmuuttokysymyksiä. Meidän pitäisi olla iloisia jokaisesta maahanmuuttajasta, joka ei kuole välimerellä. Thank you much. Kiitos. Seuraavaksi Ajuso. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on oikeastaan jo sanottu paljon. Aivan kuten Turme sanoi, tämä ohjelma ei liity mitenkään maahanmuuttoon. Tässä katsotaan pikemminkin ympäristökysymyksiä. Priiman merkitys on meille jo selvä. Tämä on hyväksytty. Tässä on kyse kolmansista maista, jotka eivät kuulu Horisontti 2020 ohjelman ja yksi, kaksi artiklan kautta ne voivat kuitenkin päästä mukaan solmimalla kahdenvälisiä sopimuksia EUn kanssa. Olemme tehneet, yhteisty- olemme tehneet tätä työtä heinäkuusta 2017 lähtien Egyptin, Algerian, Jordanian ja Libanonin sopimus on saatu valmiiksi ja Marokon kanssa ollaan jo loppumetreillä. Euroopan parlamentti on saanut näiden sopimusten virallisen tarkastuksen ja kuten sanoin, Marokko on tulossa ja tämä lähes, lähetetään nyt kaikille. Nyt meille on suositeltu, että vielä emme näitä suostu hyväksymään, mutta siis periaatteessa olemme kyllä näiden puolella, jotta nämä voisivat astua voimaan ensimmäinen tammikuuta 2018. Kiitoksia. Seuraavaksi Sorinjo. Muito boas as notícias que temos sobre a implementação. Meillä on oikein hyviä uutisia ja näiden tutkimusohjelmien täytäntöönpanosta Välimerellä tämä saa liikkeelle Mobiilissa on yli 400 miljoonaa euroa, jotka keskittyvät veteen, elintarviketurvallisuus, peruskysymyksiin. Aina kärkikysymyksiä, mutta entistä välttämättömämpiä ilmastonmuutoksen vuoksi. Nämä ovat strategisia aiheita. Minä haluan, että täytäntöönpanoon ei tule viivästyksiä painotan parlamentin osaa sopimuksen aikaansaamisessa neuvoston ja parlamentin komission kanssa ja ohjelma on parempi kuin aluksi suunniteltiin. Neljä puitesopimusta Algerian, äh, Egyptin, Jordanian ja Libanonin kanssa ovat tärkeitä. Parlamentin täytyy antaa hyväksyntänsä niille, jotta prosessi ei hidastu. On kaksi kysymystä, joita olisi voinut vielä merkittävästi parantaa neuvoston kanssa. Rahoituksen prioriteettien täytyy säilyä ja täytyy painottaa tarve- ja käytäntöpohjaista tutkimusta. Nämä ovat saavutuksia, jotka saavutimme neuvotteluprosessissa niitä ei pidä hukata, vaan panna käytäntöön. Kiitoksia. Nyt pyytäisin komission edustaja Kristiina Russoa tutkimuksen pääosastolta käyttämään puheenvuoron. Kiitos eh, puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Eh, on kovin miellyttävää olla täällä ITRE-valiokunnassa tänä aamuna kertomassa Prima-sopimuksista koska olen ollut mukana neuvottelemassa niistä. Ennen tätä kuitenkin haluaisin kiittää teitä, herra puheenjohtaja, koko valiokuntaa ja edustaja Sakorafaa tästä hienosta työstä, jota olette tehneet Priman perussäädöksen hyväksymiseksi. Ja olen erittäin tyytyväinen siitä, että edustaja Sakorafa on nimitetty näiden sopimusten esittelijäksi. Parlamentin jäsenet toivat esiin, miten tärkeä priimasopimukset ovat ajatellen nimenomaan innovaatioita ja tutkimusta, kun ajatellaan, miten voitaisiin puuttua maahanmuutto-ongelmiin ja että luotaisiin työpaikkaa eh, ja tehtäisiin ilmastodiplomatiaa. Eh, eh, mutta tämä on asia, joka kaikki toteavat. Kuten te tiedätte, tämä Priiman perusasetus hyväksyttiin heinäkuussa viime vuonna – ja tällä hetkellä, mm, tai sillä, silloin kun ne hyväksyttiin, me käynnistimme neuvottelut tai Prima-sopimuksissa. Nämä neuvottelut ovat olleet äh, äh, menestyksekkäitä ja vietiin nopeasti päätöksen neljän maan kanssa, joiden neljän maan kanssa, joiden kanssa tarvitsimme äh, sopimuksen Jordanian, Jordanian kanssa – 10. heinäkuuta käynnistettiin tämä sopimusneuvottelu ja allekirjoitus on tarkoitus allekirjoittaa 10. marraskuuta. Ja huomioon Ryyvikin huomioon tästä foorumista ja siitä, että nämä Välimeren maat voitaisiin ottaa lähemmin mukaan äh, globaaleihin äh, tutkimusaloitteisiin. Neuvottelut Algerian kanssa menivät myös hyvin sujuvasti ja nopeasti ja ne vietiin päätöksiin 11. heinäkuuta. Ja olemme äh, silloin neuvottelimme Algersissa. Neuvottelut olivat nopeat ja ne vietiin päätökseen 18. heinäkuuta – Libanonin sopimus äh, äh, tai tehtiin täällä äh, Brysselissä Egyptin kanssa. Mm, neuvottelut kestivät pari viikkoa kauemmin ja ne vietiin päätökseen 28. heinäkuuta. Kuuteen edustaja Ajuuso sanoi, parlamentin oikeudellisen yksikön täytyy vielä tarkastella näiden sopimusten yksityiskohtia, mutta ette löydä sieltä mitään yllätyksiä, koska näiden sopimusten sisältö on sellainen, että siinä oikeastaan otetaan vain mukaan äh, äh, kansainväliset äh, näkökulmat priman perusasetukseen. Joten toivon, että kykenemme menemään eteenpäin nopeasti. Palaan vielä Marokkoon lopuksi. Haluaisin nyt vain sanoa, että näiden menestyksekkäiden neuvotteluiden perusteella komissio hyväksyi yhdestoista elokuuta neuvoston ehdotuksen allekirjoituksesta näihin sopimuksiin. 25. syyskuuta neuvosto antoi oikeuden allekirjoittaa Privan sopimukset neuvost- EUn nimissä ja nämä toimitettiin parlamentille ja kuten puheenjohtaja mainitsi, nyt on erittäin tärkeää, että saamme hyväksynnän parlamentilta ennen kuin neuvosto voi hyväksyä nämä päätökset. Ja kuten mainitsitte, on hyvin tärkeää, että tämä prosessi tehdään nopeasti niin, että nämä maat kykenevät osallistumaan priman työhön alusta alkaen tasa-arvoisena kumppaneina, mikä on tämän prima-aloitteen tavoitekin. Sitten vielä muutama sana Marokosta. Neuvottelut Marokon kanssa käynnistyivät. Minä olin itse Rabatissa kaksi kertaa. Olemme sopineet eh, Prima-sopimuksen kaikista muista osista, paitsi tästä territoriaalilausekkeesta, joka liittyy laajempaan poliittiseen kysymykseen, josta te olette tietoisia joten me olemme viemässä päätökseen nyt äh, keskusteluita tästä äh, erityisestä äh, territoriaalisesta kysymyksestä ja ottaen huomioon yleiset keskustelut EUn ja Marokon kesken, niin tämä ehkäpä vie hieman kauemmin. Joten kuten ehdotimme teille, me haluaisimme jatkaa näiden neljän sopimuksen parissa Jordania, Algeria, Egypti ja voitte laskea minun ja kollegoitteni varaan, että me tulemme olemaan aktiivisia myös keskusteluissamme Marokon kanssa. Kiitoksia kovasti näistä erittäin optimistisista sanoista. Nyt Sakurafa voi vetää lankoja yhteen tästä keskustelusta ja voi testaa omia huomioitanne. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin hieman suhtautua epäilyksessä siihen, mitä Maria sanoi. Tämä liittyy erityisesti siihen, että hän sanoi, että vain harvat jäsenvaltiot ovat tässä mukana. Kansalaisjärjestöt eivät ole mukana. ja Tur, hän mainitsi myös Turkin. On tärkeää, että ryhmät ovat nyt yhtä mieltä siitä, että tämä kansainvälinen tieteellisen yhteistyön sopimus myös ratifioidaan. Lopuksi toteaisin vielä seuraavaa. Prima käytetään tutkimuslaitoksissa, avoimissa julkisissa instituutioissa ja riippumattomilla tahoilla, kouluissa jotka toimivat tällä alalla. Tässä on todella kyse kansainvälisestä yhteistyöstä. Ja riippumatta siitä, osallistuuko tietty jäsenvaltio priimaan, silti on tärkeää, että kaikki tuemme priimaa, jotta aloite voi todella palvella alkuperäistä tarkoitusta, jotta tehdään kansainvälistä tutkimusta ja saadaan rahoitus tälle myös jatkossa. Kiitoksia. 20.10. eli viikon kuluttua tai allekin on tarkistusten jättämisen määräaika. Päivän lopussa, 20. lokakuuta siis, oli tarkistusten jättämisen määräaika. Tämä on tärkeää. Ohjelman suhteen on kiire. Nyt sitten tärkeästä ohjelmasta toisen erittäin tärkeän aiheeseen, eli sähkön sisämarkkinoihin, uudelleen laadittu versio, ja sähkön sisämarkkinoita koskeviin yhteisiin sääntöihin. Uudelleen laadittu teksti tässäkin on kyseessä. Puhtaan energian paketti. Aloitamme nyt lopulliset keskustelut neljästä lainsäädäntöpaketin osasta. 2820 tarkistusta on tullut näihin myös esittelijän lausunto tai mietintöluonnokseen kaikki siis yhteensä. Eli on tärkeää käydä tästä nyt vakavasti otettavaa keskustelua. ja niin, että tässä otetaan huomioon myös ASER-ehdotus ja samoin kuuden riskeihin varautuminen sähköalalla, eli neljä ehdotusta. Ensinnäkin kahden ensimmäisen esittelijä on Christianis Karins. Ole hyvä. Morning to everyone. Um... Hyvää huomenta puheenjohtaja. Kuten puheenjohtaja oikein mainitsi, nämä kaksi lainsäädäntöpakettia kokoavat yhteen lähes 3000 tarkistusta. No, tarkistukset koskevat hyvin samankaltaisia asioita, joten ei tässä ole mikään täysin mahdoton tehtävä, sanoisinpa, että lähinnä mielenkiintoinen. Suurin osa näistä tarkistuksista on sen suuntaisia, mitä alun perin ehdotin, nimittäin se, että saamme markkinat toimimaan, vähentämään valtion sekaantumista, äh, vähentämään äh, tukia, jotka häiritsevät markkinoita, laskemaan sähkön äh, kuluttajahintaa sekä yrityksille että kotitalouksille. Tässä on yksi perustavaa laatua oleva kysymys. Pitäisikö markkinat suunnitella tällaiselle spesifille teknologialle, No voinhan minä toki myös saksaa puhua, niin silloin te ette tarvitse tulkkausta. You will start from the very beginning. No, voitte aloittaa alusta. Do we have anything? Nothing. Es funktioniert nicht. Eikä tulkkaus toimi. Näin. Nicht? Is anything working? Toimiiko mikään? No minä voin puhua latviaa, niin ehkäpä latvian tulkit ovat hereillä. I'll, I'll try once again. I'll continue. No, aloitan uudelleen. Tuleeko tämä nyt lävitse? Kuuletteko te nyt yhtään mitään? So what shall we do, Chair? Uh, aber wenn ich auf Deutsch äh, spreche, dann kommt... Jos puhun saksaa, niin silloin te saatte sen englanniksi, vaiko? Wenn es auf Deutsch geht, kommt es... Jos puhun saksaa, kuuletteko te englannin tulkkauksen? No, yritänpä nyt sitten puhua saksaa. Okay now? No toimiiko englantikin nyt sitten niin, että saatte saksan tulkkauksen? Jaha, nyt toimii. No niin. German or English? No kumpa puhut mieluummin, Christianis? Englantia vai Saksaa? No otetaanpa englanniksi, se on helpompaa. Thank you very much. Joten kiitos puheenjohtaja, hyvää huomenta kollegat. 3000 tarkistusta jotka kaikki pyrkivät suurin piirtein samaan suuntaan kuin minä. Eli tässä on peruskysymys, johon meidän pitää vastata. Eli tämä uusi markkinadesign, pitäisikö sen perustua tiettyyn spesifiseen teknologiaan vai pitäisikö sen olla teknologianeutraalia? Meillä on todella paljon tarkistuksia kollegoilta, joissa painotetaan var, varastointi, varastoinnin roolia esimerkiksi mutta se, mitä meidän pitäisi tehdä, on, että varmistamme, että lainsäädäntö työskentelee tulevaisuuteen. Kukaan meistä ei kykene ennustamaan, mitä teknologioita kehitetään ja mistä tulee kilpailukykyistä. Tässä voisi olla jokin uusi teknologia, läpimurtoteknologia esimerkiksi akuissa, vety, en tiedä. Kukaan ei tiedä ja sen vuoksi minusta pitäisi varmistaa se, että kaikki teknologiat, mitkä nyt sitten ovatkaan parhaita, kykenisivät toimimaan markkinoilla ja sen vuoksi meidän, meillä pitäisi olla tähän teknologianeutraali lähestymistapa. Päätavoite on, että jos me saamme markkinat toimimaan oikein, jos me saamme kilpailua ja että markkinat ja uudet teknologiat edistäisivät ja tukisivat uudistuvia energioita. Joten ne kollegat, jotka haluavat painottaa sitä, että pelin nimi on uudistuvat, ei. Minusta kaikkein tärkeintä on saada markkinat toimimaan ja uudistuvat seuraavat mukana. Eli me, me petaamme sängyn, mutta emme aseta sinne ketään nukkumaan. Näin minä sen näkisin. On muutama asia, jossa meidän näkemyksemme ovat hyvinkin hajallaan. Eli nämä alueelliset operationaaliset keskukset, joita komissio ehdottaa, minä ehdotan, että ne olisivat alueellisia koordinaatiokeskuksia. Ja monet kollegat ovat tästä samaa mieltä, mutta todellinen kysymys on, tuemmeko me enemmän tällaista EU-lähestymistapaa vai puhtaasti tällaista kansallista TSO-lähestymistä. On yksi asia sanoa, kuka varmistaa sen, että valot ovat aina päällä ja sähkö ei, verkko ei heilu. No tämä on operaattori, jonka pitäisi pysyä tuolla TSO-tasolla. Eli tässä on kysymys siitä, että jos me haluamme, että markkinat toimivat, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että kauppa ja virta voi kulkea rajojen ylitse siirtoverkoissa. Sitten äh, on myös äh, nämä standardit, jotka liittyvät kapasiteettimekanismeihin, niin kutsuttu 550, josta kaikki aina haluavat puhua. No, tässä on paljon tarkistuksia, eli on paljon poistoja, eli ei mitään rajoja. Sitten on niitä, jotka sanovat, että ei 550, vaan 450. Sitten on niitä, jotka sanovat, että ei 450, vaan 350. Ja sitten on niitä, jotka sanovat, että nämä eivät koskisi strategisia reservejä. Ja sitten on myös tarkistus, jossa sanotaan, että se koskee vain tuontia. Joten me olemme tässä parlamenttina kattaneet kaiken. Eli meidän täytyy tästä keskustella ja löytää kohtuullinen lähestymistapa. Jotkut jäsenvaltiot tuottavat riippumattomasti. Jotkut ovat riippuvaisia esimerkiksi ydinvoimasta, joissain on hyvin suuri osa uudistuvia, jotkut käyttävät enemmän kaasua. Joten meillä on tässä todella erilaisia näkemyksiä ja monenlaisia, joten täytyy nyt katsoa, kuinka me tässä menemme tässä parlamentissa eteenpäin ja miten neuvoston kanssa trilogissa. Sitten on kysymys näistä säädellyistä hinnoista. Täysin ymmärrän, että eri jäsenvaltioissa on erilaisia tilanteita kuluttajille. Joissain Euroopan osissa, esimerkiksi mistä minä tulen, meillä on vapautettu säätelystä yritykset ja kotitaloudet ja ele, sähkön hinta esimerkiksi kotitalouksille on kohtuullisen halpa verrattuna muihin. Sitten taas jossain Euroopan osissa on säädeltyjä hintoja. Eli tarkoitus on, että me emme rankaise yhtäkään järjestelmää, jossa esimerkiksi on säädelty hinta, koska usein tämä säädelty hinta johtuu siitä, että ei ole esimerkiksi tarpeeksi kilpailua, ei ole kun kunnollisia yhteyksiä. Ja jos minä olisin monopoli ja sitten yhtäkkiä säätely vapautettaisiin, niin toki hinta voisi nousta. Joten tärkeintä on, että me pidämme kiinni tästä suunnasta. Meidän täytyisi kulkea kohti hintojen säätelyn purkua koska kun puretaan säätelyä, niin täytyy huolehtia, että kaikki muutkin olosuhteet eh, ovat kunnossa. No, minä käytin yli viisi minuuttia jo puheaikaani. Me olemme jo kerran kokoontuneet varjoesittelijöiden kanssa. Olen avoin. Olen ihan vakuuttunut, että me löydämme yhteisen kannan parlamentissa, joka loppujen lopuksi tulee edistämään kilpailevien sähkö, kilpailukykyisten sähkömarkkinoiden tilannetta. Kiitoksia kovasti esittelijälle. Toitte esille hyvin täsmällisesti mietintöön tärkeimmät kohdat. Seuraavaksi SD-ryhmästä Verner. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten sanoitte, näihin kahteen mietintöön on tullut melkein 3000 tarkistusta, mutta luotan siihen, että löydämme hyvän parlamentin kannan koska monissa asioissa emme kuitenkaan ole kovinkaan kaukana toisistamme. Keskisissä asioissa, kuten näissä alueellisissa koordinointikeskuksissa, siirtoverkon haltijoiden osalta tai kapasiteettimekanismin luonnissa olen mietin, mietinnön esittelijänä muiden varjostelijoiden kanssa pitkälti yhtä mieltä. Näissä koordinointikeskuksissa pitää olla alueellista toimivaltaa. Ne ovat alueellisesti merkittäviä. On selvää, että emme halua mitään uusia rakenteita, vaan tässä tuodaan tavallaan lisää arvoa koordinointikeskuksen kautta, kuten esittelijä sanoi. Myös pienet verkonhaltijat ja jakeluverkon haltijat, niiden, niiden pitää myös päästä mukaan tuntaan. Sitten kapasiteettimarkkinat. Tässä niiden mahdollisella käyttöönotolla on hyvin tiukat säännöt. Valitettavasti komissio ei oikein ole ottanut huomioon jäsenvaltioiden erilaista kehitystä. Tässä selvästi pitäisi erottaa markkinoiden sisäiset toimet, jotka pistoloivat markkinoita ja sellaiset, jotka sitten ovat markkinoiden ulkopuolisia reserviä. Näin on tarpeen tehdä, koska monet jäsenvaltiot eivät ole vielä päättäneet, mihin suuntaan lähtevät ja minkälaisia kapasiteettimekanismeja ne voisivat ottaa käyttöön. SD-ryhmälle oikean, oikeudenmukainen siirtyminen kapasiteettimekanismien rinnalla tärkeää. Meidän täytyy poistaa ja vähentää hiilen käyttöä, mutta täytyy kuitenkin toimia näillä kyseisillä alueilla oikeudenmukaisesti työntekijöiden kohdalla. Ja sellaisilla alueilla, joissa ollaan erityisen riippuvaisia hiilestä, täytyy toimia pitkällä aikavälillä. Tästä jätän oman tekstin. Sitten ähm, kuluttajan oikeudet ovat omalle ryhmälleni myös erittäin tärkeitä ja energiasiirtymä ei toimi ja onnistu ilman, että kuluttajat sitä tukevat. Ja siksi direktiivissä pitäisi painottaa kuluttajan roolia entisestään. Sitten äh, tässä vastuu. Tämä antaisi täysin vääränlaisen viestin. Tässä näitä asioita pitää katsoa tarkemmin. Odotan hyvää yhteistyötä kanssanne, herra Karens, ja myös muiden varjoesittelijöiden kanssa. Ja haluaisin korostaa vielä sitä, että on tärkeää toimia perusteellisesti eikä niinkään hätiköiden. Tässä on siis 3000 tarkistusta. Tässä ollaan uudistamassa koko sähkömarkkinoita, kuluttajien roolia, sääntelyviranomaisten roolia. Tähän tarvitaan kylliksi aikaa. Thank you very much, madam. Eh, eh, w imieniu... Kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmästä Krasnodelski, hyvä professori. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Arvattaisin yleisluontoisemmalla kommentilla. Meillä on ollut jo ensimmäinen äh, esittelijä ja tapaaminen. Kaksi vaaraa minä olen tunnistanut ajattelussamme siitä, miten säädellä sähkömarkkinoita tulevaisuudessa. Meidän pitäisi välttää kahta äärimmäisyyttä. Yhtäältä taipumus luoda ihanteelleen markkina, joka kykenee sääntelyyn. Ajatuksena, että ilman ulkoista asian puuttumista ihanteelliset markkinat löytäisivät ää, täysin, tässä painoin, ennen meitä Euroopassa uskomme hajakkiin ja tuollaisiin ihmisiin. Mutta nythän me tiedämme, että ihan tällaisia markkinoita ei ole olemassakaan. Ja toinen lähestymistapa on myös utopinen ja messianistinen. Ja siinä sotauduttaisiin tähän pakettiin viimeisenä mahdollisuutena sääst- pelastaa ihmiskuntaa ilmastonmuutoksen aiheuttamalta katastrofilta. Totta kai ilmastonmuutos on tärkeä, markkinat ovat tärkeä, mutta meidän täytyy olla realistisia täytyy muistaa teknologian edistyminen. Kaikki tämä ei ole valitettavasti paketissa mukana. Meidän täytyy myös muistaa sosiaaliset kustannukset ja, ja erot Euroopassa, taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen erot. Eroja on myös alueellisten operationaalisten keskusten kesken – ja muitakin kiistakysymyksiä. Uusia kysymyksiä on myös nosta er-, esille, kuten kapasiteettimarkkinoiden erilainen käsittely ja myös strategisten reservien käsittely. Niitäkin mitä tarkkaan miettiä. Yhteen tarkistukseen kiinnitän sen huomiota. Se on ryhmämme ja se on oma tarkistukseni. Puhumme näistä hinnoitteluvöhykkeistä. Keskustelimme johtaja Porhalden kanssa Euroopan komissiosta viime vuonna ja sanoi, että aika usein komissiolla ei ole käytössä tiettyjä välineitä kriisitilanteissa. Kiertovirrat, virran kiertäminen on yksi äskettäinen havaittu ongelma. Meidän ryhmämme myöskään halua antaa liikaa valtaoikeuksia komissiolle. Siitä tässä tarkistuksessa on kysymys. Jossakin tapauksessa komissiolla pitäisi olla jonkun verran valtaa hinnoittelun säätelmäksi. Kiitos Kallas Aldesta. Kiitos. Meidän täytyy nyt käynnistää nopeasti kompromissien työstäminen ja pitää kiinni aikataulusta. Kuten sanoin jo aikaisemmassa keskustelussa, me tuemme markkinaperusteista lähestymistapaa ja siksi en ole tehnyt tarkistuksia kapasiteettimekanismeihin, koska me tuemme esittelijää tässä ja huoli markkinoiden häiriöistä ja siitä, mitä häiriöitä ne voivat markkinoille aiheuttaa. Siksi tein tarkistuksen, jolla tuen hyvin pitkälle esittelijän lähettymistapaa tästä prioriteettidispatchista ja hintojen säätelyn purkamisesta. Ja esimerkiksi avoin se, millä tavalla voidaan huolehtia siitä, että päästään kaikki pääsevät markkinoille ilman minkäännäköistä syrjintää kustannustehokkaalla tavalla. Tämä on erittäin tärkeää, että voimme varmistaa sen, että markkinoille voidaan integroitua, mutta myös, että uudistuvat huomioidaan. Ja meidän täytyy myös huomioida, että ilman tiettyä ajojärjestystä markkinoiden avaaminen ei auta. Mitä tulee tähän alueellisiin koordinaatiokeskuksiin, käyttökeskuksiin, mikä, miksi ikinä niitä kutsutaan, niillä pitäisi olla päätöksenteko-oikeuksia, kuten SND mainitsi. Meidän täytyy varmistaa se, että päätöksentekomekanismi on mukaanottava ja maantieteellisesti tasapainoinen niin, että suurimmat maat eivät päätä muiden puolesta, vaan että todellakin täytyy siellä mahdollisuus näillä alueellisilla käyttökeskuksilla tehdä sitovia päätöksiä. Ja mitä tulee siirtoverkon haltijoihin, Tämä on hyvin tärkeä asia, koska tämä on potentiaalinen eturistiriita. Sitten digitaalinen muutos on myös meille tärkeä ja sen vuoksi teimme tiedonhallinnasta tarkistuksen ja siitä, miten tärkeää on, että kaikilla olisi pääsy tietoihin, mutta myös älymittareiden käyttöön. Vain sanoakseni, että monet jäsenvaltiot jo tekevät näin, jotkut eivät. Joten nyt täytyisi antaa mahdollisuus tehdä tällaisia kustannustehokkuusanalyysejä ja ottaa käyttöön näitä älymittareita, mutta toivomme, että se ei kestä pariakymmentä vuotta. Kiitos. Thank you very much, madam. Uh, colleague Turmes, the, the Greens. Seuraavaksi vihreiden Turmes. Olen myös tyytyväinen esittelijän tapaan järjestää varjoesittelijöiden tapaamiset. Me etenemme ammattimaisesti. Markkinoiden täytyy olla seurattavat oikeudenmukaiset ja ylikansalliset. Ja äh, syrjimättömyys merkitsee, että ketään ei suosita. Hiili ei maksa hiilen loppumisesta, saastumisesta – ylivoima ei maksa Markkinoilla on vääristymänsä. Ennen kuin vääristymät ovat olemassa, markkinahinta on väärä niin kauan kuin vääristymät olemassa. 30 euroa ei ole kenenkään markkinahinta. Miksi meillä on 30 euroa? Koska on liikakapasiteettia. Liikakapasiteettia on siksi, kun päästökauppa on loppunut. Hiili ei lopu ja ydinvoima ei maksa saastut ehdotuksestaan reilusti. Siinä on koran ydin. Markkinat ja vääristymien lopettaminen, ne niin kauko vääristymiä on, on epäoikeudenmukaista rangaista yhtä säästämätöntä resurssia. Ainoita resursseja, joka ei jätä pitkää kielteistä perintöä, sit, niitä, sitä ei saa rankaista suhteessa muihin. Tämä on se läpinäkyvyyden ja oikeudenmukaisuuden tavoitteemme. Tämä ei ole ainoastaan osa EU-markkinoita, vaan kysymys EUn ja ei-EU-markkinoista. Haluammeko me onkarlaista hiiltä, joka on EUn onkarlaista hiiltä, kun sitä on serbialaista hiiltä. Haluammeko sieltä tai sähköä tai Montenegrosta sähköä Italiaan, kun Italia luopuu hiilistä. Haluammeko Ukrainan hiiltä massiivisesti Eurooppaan? Joten tarvitsemme säätelyä rajoilla. Markkinoiden täytyy olla seurattavat. Tämä liittyy TSOihin e, ja ensimmäisen, toisen ja kolmannen reservin tasapainottamista. ne täytyy olla mahdollisimman lähellä markkinoita tarjosten täytyy olla markkinoilla mahdollisimman seurattavasti. Ja se, että sähkömarkkinoiden optimi ylittää kansalliset markkinat, kansallisen markkinan. Aina täytyy luoda laajempia maantieteellisiä alueita, mutta sitten meidän täytyy myöskin seurata näitä alueita. Me tarvitsemme enemmän kuin koordinointia. Me tarvitsemme jollakin alueella päätöksiä. Kiitos. Thank you very much. Madame Ernst. Kiitos. Seuraavaksi Rova Ernst ryhmästä Ehdin tässä aivasta aikaisemmin, ennen kuin puheenvuoroni alkoi. Kävipä tuuri. No niin, haluaisin kiittää esittelijää, mutta pyytäisin kuitenkin, että olisi järkevää, että tietyt aiheet ja tietyt tarkistukset yhdistettäisiin ja keskusteltaisiin niistä sitten yhdessä. Esimerkiksi kapasiteettimarkkinat, se on hyvin laaja paketti. Jos kaikesta puhutaan yhdellä kertaa, kaikki vedetään läpi kerrallaan, aivan kuten on tehty varjostelijoiden kanssa, niin ehkä olisi helpompaa käydä asioita tavallaan vähitellen läpi. Meille kaikkein tärkeimpiä ovat se, että yhdistetään ensinnäkin toimitusvarmuus, ja toiseksi se, että kukaan ei jää energiamarkkinoiden ulkopuolelle. Ja sitten kolmeksi täytyy muistaa ilmastotavoitteet. Kaikessa ei ole mitään järkeä. Tämähän on tämän vaalikauden tärkeimpiä kokonaisuuksia, lainsäädäntöpaketteja. Jos toimimme niin, että jätämme ilmastotavoitteet tavallaan kaiken sivuun syntyy tällainen kolmio ja niiden tasapaino on tärkeää, jotta tämä toimii. Markkinoiden vääristymät, en olisi määritellyt, määritellyt tätä samoin kuin turmes, mutta miksipä ei. Tällaista markkinoiden vääristymistä ei voida hyväksyä lainkaan. No nyt sitten muutama asia. Kapasiteettimekanismit, niistä on keskusteltu tässä mennään nyt ehkä oikeaan suuntaan, mutta on katsottava vielä yksittäisiä artikloja, miten tässä tehdään. Olemme tehneet jo ehdotuksia. Tämä, että tämä olisi viimeinen mahdollinen vaihtoehto on tässä tärkeää. Ehdotuksia on tehty koko joukko. On hyvä, että voimme keskustella näistä laajasti. Sitten strategiset reservit, hyvä Tiedän, että saksalainen ratkaisu ei ole kaikkein paras, mutta kuitenkin paljon parempi kuin moni muu. Ja menisin kyllä tuohon suuntaan. Sähkömarkkinaperiaatteet. No niistä puhutaan. On puhuttava kestävyydestä, hiilen vähentämisestä ja energiaköyhistä kotitalouksista tai pikemminkin energiatehokkaista kotitalouksista puhuja Korea. Nämä ovat niitä asioita, joita markkinoilla pitää ottaa huomioon. Sitten pienempiä asioita, jotka eivät kuitenkaan ole pieniä. Kaikkien toimijoiden, jotka osallistuvat tasevajeeseen, niiden pitää päästä myös oikealla tavalla markkinoille mukaan. Eli jos osallistuu vajeeseen, pitää olla myös tässä markkinoilla. Näitä ei voi erottaa toisistaan. Tästä kaikesta pitää siis keskustella. Saksassa on päästy eteenpäin, mutta esimerkiksi nyt Saksan tiedotusvälineissä on ollut luettavissa, että Saksa ei tavoita ilmastotavoitteitaan. Tämä liittyy kaikkiin toimiin, joita energia-alalla on tehty viime aikoina. Edelleen asetetaan hiili- ja ydinvoima etusijalle ja siksi tarvitsemme syöttöetusia, joka on tärkeä. Sitten haluaisimme, että kansalaisten tuottama energia määritellään samoin yli säännellyt hinnat ja energiaköyhyys. Sitten täytyy vahvistaa kuluttajan suojaa ja riippumaton valtuutettu pitää saada kaikkien mukaan. Kiitos. Seuraavaksi Lewandowski Aldi. Good luck, Christianis, with Onneksia, herra Karstens. Lähes 3000 tarkistusta käsiteltävänä vettäisin tätä tähän maagiseen 150 lukuun päästöstandardina. Jos me asetamme päästöstandardin tuolle tasolle, se merkitsee suurimman osan tuotantokapasiteetista joissa maissa, mukaan lukien maissa, jonka tunnen parhaiten. kausi ei tässä paljon auta. Kasvavasta tulee tuonti riippuvaisimpia ja kasvaa tuontiriippuvuusenergiassa. energiassa. Sen pitäisi olla astusten tavoite. Tämä rakasi jotakin maita maan, joka tunnen parhaiten myös ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tässä puhutaan hiilen teknologiassa – tässä on mahdollinen tuollaisia jos jotakin parametreja. Kiitos, Madame Ayuso. Kiitokset ja sitten edustaja Juuso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también. Kiitoksia, puheenjohtaja. Paljon kiitoksia Nasser Karasille esittelijänä. Viittaisin vain tarkistuksiin. Päätarkistuksemme keskittyvät hintojen asettamiseen sekä 15 minuutti. Me haluamme taata vakauden. Tiedämme paljon jäsenmaita, jotka ovat yhdistäneet verkkojaan. Sekin täytyy muistaa. Täytyy myös ajatella markkinoiden avoimuutta, joka syntyy verkkoja yhdistämällä. Tämä on tärkeää tämä pelikentän tasoittamiseksi ja kilpailun aikaansaamiseksi. Komissio on muuttanut tämän prioriteettiajojärjestyksen, mutta ehkäpä tämä johtaa ajojärjestyskustannuksia, Meidän täytyy myös ajatella verk- siirtoverkkotariffeja, jotka koskevat käyttö- ja ylläpitokustannuksia esimerkiksi ja täytyy ajatella niitä tapauksia, joissa yritys on hyvin hallinnoitu. Näitä periaatteita pitäisi käsitellä yleisellä tasolla ja niitä pitäisi jättää virastolle. suhteen meidän täytyy olla joustavia noudat, antaa harkintavaltaa jäsenvaltioille, niin että voivat kapasiteettimekanismin kautta suojella jotakin keskuksia. Sisämarkkinat meistä säätelee pitäisi olla vähemmän toimivaltaa, joita jäsenvaltiot voivat laatia kansallista energiapolitiikkaa. Emme kyseenalaista säätelytä olemassa olevaa, mutta, mutta ehkä joillakin, joillakin toimivaltaan pitäisi olla nyösoitumpia. Paikallista energia komitea jäsenvaltioiden pitäisi laatia niitä. Meidän täytyy myös kyetä estä, ehkäisemään laajat hintavaihtelut tukkumarkkinoilla. Sitten tarjonta. Me halusimme, että jotakin toimia vahvistetaan. Kytkökset ovat tärkeitä. Ilman 10 prosentin kytköksiä me mä Espanjassa kaikki tavoitteita kykenisi täyttämään. Mä pärjäämme aika hyvin uusiutuvassa energiassa, mutta suuresta kapasiteetissa menisi meiltä, koska jos meiltä puuttuisi siirtoverkkoyhteydet, koska niiden käyttöajatus olisi oikea. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minä tuen täysin niitä tavoitteita, joita meidän SND-koordinaattori on esittänyt tarkistuksissaan. Ja kuten monet äh, ITREN äh, kollegat äh, energiaköyhyyttä vastaan, minä olen myös tehnyt tarkistuksia liittyen energiaköyhiin kansalaisiin. Tämä yhteys näihin haavoittuviin Ähm, kansalaisiin täytyy ottaa huomioon. Tämä täytyy ottaa huomioon, tästä täytyy tulla normi, täytyy ottaa mukaan äh, asiakkaat, jotka saisivat halvemman äh, tariffin kuin standardi. Äh, kiitän Corneliaa ja muita tästä energiaköyhyystarkistuksesta. Me työskentelemme tämän parissa. Tämä on myös mahdollisuus meille tukea edelleen kehittämistä näistä paikallisista energiayhteisöistä. Meidän täytyy antaa kansalaisille mahdollisuus olla aktiivinen osa energiahankinnassa. 2020 lähes kaikki kotitaloudet voisivat tuottaa uudistuvia energiaa ja 30 prosenttia voisi tulla sitä kautta, että on mukana paikallisessa energiayhteisössä. Meidän täytyy saada nyt tämä tavoite ja kunnianhimo oikeaan paikkaan, koska kansalaisten täytyy olla tämän muutoksen sydämessä puhdasta, edullista energiaa kaikille kansalaisille. Ähm. Kiitoksia. Seuraavaksi Niibler. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myös esittelijälle, joka on tässä nyt vaikean tehtävän äärellä, mutta varmasti hänen johdollaan tässä päästään hyvään lopputulokseen. Onnea matkaan. Haluaisin tässä nyt saada tukea tarkistuksilleni. Ensinnäkin kapasiteettimekanismi. Siitähän on täällä puhuttu jo usean otteeseen. Olen ehdottanut tämän 550 gramman osalta poistoa, koska uskon, että kapasiteettimekanismin osalta ei ole syytä harjoittaa ilmastopolitiikkaa. Meidän täytyy päästä ilmasto tavoitteisiin, mutta nyt me jatkamme ETS järjestelmän kehittämistä trilogissa ja tässä kapasiteettimekanismissa ei ole kyse ilmastokysymyksistä, vaan joustavuudesta, jos syntyy pullonkaula ja silloin tarvitaan joustavia ratkaisuja ja siksi eh, en hyväksy sitä, että tämä tässä yhdistettäisiin tällä tavoin. Tämä ei ole myöskään taloudellisesti tehokasta Tämä johtaisi monien voimalaitosten sulkemiseen, enkä kannata siis tätä. Tätä haluan todella korostaa. Toiseksi eurooppalainen siirtoverkon haltijoiden järjestö, jakeluverkon haltijoiden järjestö. Tätä pitäisi Euroopan tasolla tukea, se on hyvä asia, mutta tuon Rova Werneriä uskon että jos, jos tässä pitäisi sulkea pienimmät ulkopuolelle, alle 100 000 asukkaan, heistä huolehtivat näin omilla alueilla me ainakin on. Näin tätä voisin tukea. Sitten sähkön tarjoilu tai tarjousalueet. Tämä on toimivalta kysymys. Komissio ei, sen ei tulisi päättää näistä alueista. Aika taitaa taas loppua kesken. Nämä alueelliset koordinointikeskukset näistä kollegat jo puhuivat, enkä pidä tarpeellisena jälleen luoda tällaisia keskuksia. Tämä ainoastaan lisää päällekkäisyyttä ja byrokratiaa. En näe tässä lisäarvoa. Ja olen pyytänyt tämän asian poistamista. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Blanco Lopet. Kiitos. Tarvitaan uudenlaisia markkinoita, jotta voidaan säännellä ja puuttua näihin vääränlaisiin hintasignaaleihin. Meidän täytyy ottaa markkinoille mukaan uudet toimijat myös lainsäädäntöön. Ja tässä pitää sopeutua uudenlaisen energialähteiden yhdistelmään myös uusiutuviin. On katsottava lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimia ja myös turvattava investoinnit puhtaaseen energiaan. Haluaisin ottaa nyt joitakin asioita esille. Kapasiteetti, mekanismi ja energiapaletti, joka perustuu uusiutuviin energialähteisiin, ei saa olla tekosyy sille, että tuetaan saastuttavaa energiaa. Me, tätä mekanismia pitäisi käyttää vasta viimeisenä mahdollisena keinona. Ja uskon, että olisi virhe poistaa ajojärjestys ja se, että asetettaisiin aina etusijalle uusiutuvat. Komission ehdotus on konservatiivinen. Tässä pitää ottaa huomioon ainakin pienten uusiutuvien energian tuottajien tilanne sellaisten, jotka eivät pysty kilpailemaan markkinoilla. Eli meidän pitää varmistaa se, että ei aseteta etusijalle sellaista sähkön tuotantoa, joka on saastuttavaa, joka asettaa puhtaan energian heikompaan asemaan. Yhteen liittymät ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta sähkön sisämarkkinat voivat olla täysin integroidut. Tässä direktiivissä myös puhutaan siitä, että pitää suojella kuluttajia heikossa asemassa. Täytyy taata sähkön saanti, mikäli kyseessä on energiaköyhyys, energiaköyhät kuluttajat. Haluan toivottaa kaikille paljon onnea matkaan näihin neuvotteluihin. Kiitoksia kollegalle. Nyt pyytäisin komission edustaja Borhartia. Olette täällä varsin usein käymässä Itressä. Energiapääosastosta siis. Saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Min. Kiitos puheenjohtaja. Olemme kuulleet tänä aamuna tarkistuksia lähes 3000. Vasettelta jo tänne mennyt pieleen komission ehdotuksessa. Ja ehkä Vetenä kanssa, mutta sanoisin niin. Minusta tämä on myönteinen merkki, että tarkistuksia on niin paljon. Tarkistuksia se painottaa uudistuksen merkitystä taloksillemme ja yhteiskunnillemme. Siksi komissio pitää tervetulleena tätä tiivistä työtä, jota valiokuntansa jäsenet ovat tehneet. Komission mielestä on myönteistä, että suurin puoltavat komission yleistä lähestymistapaa poistaa järjestelmällisesti esteitä markkinoille pääsyn tieltä ja edistää markkinoille pääsyä ja kuluttajan valintaa. Totta on, että ihanemarkkinat ovat oppikirjassa, ei tuollaisessa elämässä. Siksi pyrimme löytämään oikein tasapainon markkinoiden avaamisen kanssa. Pyrimme lisäämään kilpailua markkinoilla. luomaan integroidun energiajärjestelmän. Samaan aikaan lisäämme vähän turvamarginaalia. Ja kapasiteettikorvausjärjestelmä on tärkein niistä. valiokunnan mielipiteet vaihtelevat politiikan tavoitteiden suhteen. Totta kai ilmastopolitiikan tavoitteet menevät energiajärjestelmään. Koko ehdotus perustuu siihen, että me tunnustamme, että energiajärjestelmä on yksi suurimmista saastuttajista. Ja ensimmäistä kertaa pyrimme integroimaan – uusiutuvat energialähteet markkinoille. Ja myös sen energiatehokkuuden, joka syntyy jopa ennen uusiutuvien energialähteiden mukaan Pyrimme tukemaan ilmastopolitiikkaa. Siihen on muita välineitä, kuten päästökauppa, kuten jos 550 grammaa se sääntö, kapasiteettikorvausjärjestelmä, joka on monen tapaan mainittu, ja komissiolle on selvää, mutta tämä rajoitus tarvitaan, koska kuten sanottu, emme tulevaisuudessa voi tämän mekanismin kautta julkisesti tukea saastuttavimpia tuotantolaitoksia. Tuo on voimakkaasti myös sitä, jota Rovianne sanoi. Emme voi sulkea siis siltä, että meillä on 42 intensiivistä hiilentuottaja-aluetta. Ajatellaan 150 gramman tavoitetta. Meidän täytyy auttamaan näitä alueita lopumaan tummemmasta hiilestä ja käyttämään vähemmän saastuttavaa tai ei saastuttavaa tuotantoon alueella sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. ja aloitamme foorumin Euroopan olla 11. joulukuuta valiokunnan puheenjohtajan johdolla. Toimme foorumin, joka auttaa ja helpottaa rahoituksen muodossa. Silloin kehittämiskonseptia tämä lansataan joulukuussa ja Strasbourgissa. Ja sitä vapaita neljän ja puolen seitsemän seitsemän maissa. Tulkaa tapahtumaan, se on hyvin tärkeä. Sitten muutama konkreettisempi kysymys. Roks, tämä lehenne ei ole tärkeä. Tämä, tämä alueelliset ää, keskukset – me emme halua päivittäisen TSO-bisneksen puuttua. Tämä nimekkeen muuttaminen, jota esittelijä ehdottaa nimen muuttaminen koordinaatiokeskuksiksi, on tervetullutta. Tiedätte, että neuvostossa keskustellaan toisesta nimestä turvallisuuskeskus. Komissio pitää selvästi enemmän esittelijän alueelliset koordinaatiokeskukset nimekkeestä. Tiedän myös, että tämän elimen päätöksentekovallasta ei ole yksimielisyyttä. Mutta selvää on. Tässä sanottiin, Kaalas Vainen sanoivat, herrat turmassa tukivat meitä siinä, että jossakin alueellisissa päätöksissä täytyy olla alueellista päätöksentekoa. Se ei voi olla puhtaasti kansallisten operaattoreiden päätöksentekoa. Ja sitten tarjouksen tekoäly ovat niiblerilta, että komissio ei ole mitenkään mukana. Ja Krasnodemski on sitä mieltä, että komissiolla pitää olla toimivaltaa. Molemmat oikeassa, mutta molemmat äärimmäisyyskantoja. Tämä tarjous voi, tämä on myös poliittinen ja kompromissi on se, että alueellista, esitämme alueellisella tasolla ennen kuin komissio puuttuu asiaan. Sitten kolme lyhyttä kysymystä. Hintasääntely. Mikään ei väittäisi markkinoita enemmän haittaa kuin hintasäännöstely. Kaikki poikkeukset, jotka sallimat johtavat ylilyönteihin – ja vievät konseptilta pohjaa. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia ja pitää politiikkaa energiahinnoista. Meidän täytyy avata markkinat kilpailulle. Kilpailu on paras. Saada hintoja alla sitä pitää kurissa ja sitten verkonhalkijoiden elin. Olen erittäin sitä mieltä, että Jäsenyys pitää avata. missä on ottanut askelia on suuntaan neljän eurooppalaisen siirtoverkon haltijajärjestön kanssa. Me luomme uusia konsepteja. Tarkistuksenne oli oikeassa. Pitäisi avata tämä kaikille TSOille. Myös on minkälaisia järjestyksiä ja konfiguraatioita hoidetaan, mutta olemme avoita, avoimia keskustelulla. Lopuksi Sanarva Griffinille. Kiitos, että tuotte paikallisen energiayhteisön ja voin hyväksyä kaiken, mitä sanotte. Meillä on ongelmia sanamuodon kanssa. Siellä selkeä. Me pyrimme parantamaan sitä, koska meidän sadoksia on tulkittu tavalla, joka voisi johtaa tämän konseptin väärinkäyttöön. Ja kiitos, että olette asettaneet tämän yhteisen konseptimme oikeaan yhteyteensä. Um. Kiitoksia. Kiitos komission kommenteista. Meillä on näkemyseroja keskenämme eri poliittisissa ryhmissä, mutta asiantuntijuus on aina tervetullutta. Nyt muistuttaisin teitä. Pyydän anteeksi vielä Karins vetää nyt lankoja yhteen tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos kaikille puhujille, varsinkin varjoesittelijöille. Yksi kommentti tähän ihan alkuun. Meillä oli ensimmäinen varjoesittelijöiden tapaaminen, jossa käytimme puolitoista tuntia puhuen artikloista yksi ja kaksi jossa oli kysymys aiheesta ja kattavuudesta ja artikla kaksi määritelmät, kaiken kattavat määritelmät. En aio käydä tätä lävitse artikla artiklalta, vaan aihe aiheelta, ja se oli ajatuskin. Mutta ajattelimme ensimmäisessä kokouksessa käydä lävitse asiat, jotka olivat ristiriidattomia. No me olemme poliitikkoja ja me löydämme ristiriitoja kaikesta. Mutta me käymme lävitse aihe aiheelta kapasiteetti, mekanismit, ajojärjestykset, vastuut ja RCC, eli nämä alueelliset käyttökeskukset. Eli me käymme lävitse aihe aiheelta. Me emme ole todella kaukana toisistamme. Jokainen, joka puhuu, puhuu jonkun tietyn huolenaineen aiheen pohjalta, joka on todellinen. Ja monet näistä tarkistuksista eivät minun mielestäni olleet nyt niin kaukana toisistaan. Mm, usein oli kysymys siitä, että tarkistukset äh, eivät olleet niin poliittisesti äh, värjäytyneitä, vaan ne tulivat siltä alueelta, jossa toimimme poliitikkoina. Ja nämä huolenaiheet ovat todellisia. Joissain Euroopan äh, osassa, esimerkiksi Iberian niemimaalla, nämä yhteenliittämiset ja liitäntäverkot ovat asia, jotka vaikuttavat ja esimerkiksi tämä lisä äh, sähkö, mitä verkoissa on varastoituna ja niin edelleen. Nämä ovat kaikki tärkeitä asioita. Ja ne jäsenet taas, jotka tulevat äh, hiiltä tuottavilta alueilta, meidän täytyy ymmärtää se. Äh, no minun kotimaassani on nolla hiiltä, joten minua se ei edes kiinnosta. Mutta tässä on kuitenkin myös sosiaalinen näkökulma. Siellä on ihmisiä, siellä on työpaikoista kysymys. Ja mitenkä tehdä tämä siirtymä? Ei kukaan varmastikaan vastusta ajatusta siitä, että on tehtävä siirtymä, mutta kysymys kuuluu, kuinka se tehdään. Ja mitä tulee sitten näihin alueisiin ja komission rooliin, tässä on kysymys teknisestä tai markkinapohjaisesta asiasta, mutta sitten kun puhun näille alueellisille turvakeskuksille ja siirtoverkon haltijoille, niin insinöörit sanovat, että paras ratkaisu olisi, niin että otetaan algoritmit käyttöön ja kaikki hoituu. Eli eh, me emme oikeastaan puhu parhaasta teknisestä ratkaisusta tai insinöörin eh, ratkaisusta, jolla annettaisiin virtojen kulkea, minne ne kulkevat, koska siinä olisi vastavaikutus nimittäin eh, eh, silloin jossain Euroopan osiossa sähkön hinta nousisi drastisesti. Joten tässä on myös poliittinen näkökulma ja meidän täytyy huomioida se. Meidän täytyy löytää ratkaisuja, jotka toimivat. Mutta minä ja komissio myös painotti tätä meidän on asetettava markkinat ensin. Jos me saamme markkinat toimimaan, annamme oikeat signaalit, niin silloin me varmasti kykenemme ylittämään ne vaikeudet, mitä on olemassa. Osa ihan fyysisiä, mutta kyllä ne voidaan ratkaista. Vielä kerran Latviassa 10-15 vuotta sitten me olimme totaalinen energiasaari Baltian maiden kanssa. Mutta nyt meillä on hyvät liitäntäverkot pohjoisiin naapureihin. Minä olin päivänä Oslossa katsomassa, kuinka nämä markkinat oikeastaan toimivat, ja ne toimivat erittäin hyvin sen vuoksi, että edellytykset ovat hyvät, liitäntäverkot ovat hyvät ja siellä ei ole mitään fyysisiä eikä kulttuurisia kaupan esteitä sen vuoksi, että ne maat ja markkinat ovat vapaita markkinaorientoituneita markkinoita, joissa ne toimivat. Ja usein markkinat korjaavat itse tällaiset vääristymät. Ja kun näin on, niin silloin kaikki voi toimia. Argumentti on siis se, että tämä voi toimia ja meidän täytyy ylittää nämä fyysiset esteet samoin kuin poliittiset esteet tai vastustus siihen, että ei anneta niiden toimia. Tämä on suuri tehtävä, joka meillä on edessämme, mutta olen vakuuttunut, että kykenemme siihen ja olen innoissani kaikkien varjoesittelijöiden asenteesta. Kiitos. Kiitoksia kovasti. En osallistunut keskustelun. Mutta voin kertoa, että tämä oli kyllä hieno, fantastinen keskustelu. Ja aihe on aivan keskeisen tärkeä. Tähän kauden loppuun meidän valiokunnallemme. Kiitos tästä keskustelusta. Nyt kertoisin, että 11. joulukuuta tänä vuonna äänestetään tästä asiasta Itressä. Se on muistaakseni Strasbourgin maanantai. Näin taitaa olla. Eli valmistautukaapa tuohon. Nyt olemme aikataulussa, voimme siirtyä eteenpäin. Niin, olkaa hyvä vain. Puheenjohtaja, onko meidän todellakin äänestettävä Strasbourgissa? Eikö ole mitään muuta mahdollisuutta? Minusta nämä äänestykset ovat sietämättömiä. Tämähän on valtava äänestys ja meillä on Strasbourgissa aina niin paljon kaikkea tekemistä ja se on vielä vuoden viimeinen Strasbourgin viikko, joten pyytäisin, että me valitsisimme toisen ajan ei Strasbourgin viikolle, vaan ihan normikokouksessa täällä Brysselissä. Todellakin pyytäisin painokkaasti. Our... No tämä on esityslistallamme käsittelyssä ainakin kuuden viikon ajan. No siis tätä on katsottu pitkään eikä muuta ratkaisua nyt ole löytynyt, jos haluamme saada tämän päätöksen tänä vuonna. Jos emme äänestä Strasbourgissa, me saamme tämän päätöksen vasta tammikuussa. Haluaisimme kuitenkin toimia näin, koska komissio tekee yhteistyötä ja me alussa Rova Niebler halusimme tämän valmiiksi jo marraskuun loppuun mennessä. Tämä oli kuitenkin mahdotonta, koska tuli liikaa tarkistuksia, liikaa työtaakkaa. Ja halusimme lisätä tähän kaksi viikkoa, koska marraskuun lopusta joulukuun 11. saatiin lisäaikaa kompromissien laatimiseen tässä erittäin hienossa asiakokonaisuudessa. 11. joulukuuta äänestetään myös muista neljä, näistä neljästä yhteensä. Ymmärrän teitä ja olette kyllä oikeassa. Halusimme välttää tämän tilanteen, mutta se ei ollut mahdollista, mikäli työt halutaan saada päätökseen tämän vuoden puolella. Nyt sitten kohta 16 esityslistalla EUn energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ASER uudelleen laadittu. Morten Helveg Petersen on esittelijänä. Ja tämä esitys kuuluu osana tähän puhtaan energian pakettiin ja on tiivissä yhteydessä muihin paketteihin ja erityisesti siihen, josta juuri äsken keskustelimme. Energiamarkkinoiden uudistus koskee pitkälti myös aseria. Ja tässä halutaan nyt uudistaa ASER-asetusta, jotta viraston samat uudet tehtävät heijastuisivat tässä myös. Ja saataisiin otettua huomioon energiamarkkinoiden uudet säännöt. 412 tarkistusta, tämähän on onnekasta. Tarkistuksessa käsitellään monia asioita, katsotaan viraston tehtäviä, sen sisäistä päätöksentekoa ja organisaatiota. Esittelijä saa puheenvuoron. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olet oikeassa. Meillä Salmaa äimistyttävää tarkistusmäärää, kun tämä herra Karesella on, mutta ensiksi kiittäisi varjoesittelijöitä panoksestaan sanoisin, että kaiken kaikkiaan olen aika optimistinen sen suhteen, että onnistumme saamaan hyvän asetuksen. Olemme saaneet paljon rakentavia ideoita esittelijöitä, ensimmäiset tekniset varjoesittelijät kokouksesta, että meillä on mielipideeroja, mutta myös syytä optimismiin. Minä kävin Aserissa myös äskettäin, niin heidän luvut ja tilastot osoittavat, että äh, kun energia osuu, tulee rajalle virrat loppuvat. Meillä ei ole energian sisämarkkinoita. Luvut osoittavat, että esteitä on kaikilla rajoilla. Meidän täytyy työskennellä tämän parissa. Tämä edellinen asiakohta on erittäin tärkeä, kuten myöskin Aserin toimivallat ja tehtävät. Meillä on ollut paljon keskusteluja hallintakysymykset johtajan tehtävät, valtaoikeudet, äänestyssäännöt, ma- oikeus kerätä maksuja, sen sellaista. Paljon hallinnollisia tehtäviä ja keskusteluja, joita tullaan käymään, ja niin olen ihan varma, että päästään kompromissiin. Mutta mä keskustelemme myös alueista kysymyksistä, kuten edessäkin kohdassa. Onpa kysymys koordinaatiokeskuksista tai toimintakeskuksista, niin sitovia päätöksiä pitää voida tehdä, jotta rajat ylittävät energiavirrat kasvaisivat. Käymme tästä keskustelua tämän ehdotuksen suhteen ja meidän täytyy koordinoida asioita edellisen asiakohdan kanssa tehokkuuden ja johdonmukaisuuden nimissä, jota meidän täytyy käydä yhteisiä keskusteluja. Ja tällä on vakuuttanut, että meillä on ollut hyviä keskusteluja ja haluaisin kiittää varjoesittelijöitä rakentavasta lähestymistavasta. Tähän asti, kiitos. Kiitos. Seuraavaksi EPPstä Niebler. Ich vertrete heute Kiitos puheenjohtaja. Tänään edustan kollega Langenia, joka on toisessa valiokunnassa ja pyytää anteeksi, että ei päässyt paikalle. Hän antoi kuitenkin puheenvuoronsa ja tiedän, mitä saan sanoa. Hän kiittää kutsusta ensimmäiseen varjostelijakokoukseen. Sehän pidettiin jo tällä viikolla. Ja hänen mukaansa Ensimmäinen keskustelu ei vielä luonut puitteita sille, että saataisiin tehokkaita kompromisseja aikaan. Hän on pahoillaan siitä, että kaikkia tärkeitä asioita ei saatu vielä käyty, käsiteltyä. Hän on kuitenkin vakuuttunut siitä, että 23. lokakuuta Strasbourgissa seuraavassa varjoistelijakokouksessa voidaan keskustella lainsäädännön tärkeimmistä asioista. Langen haluaisi tuoda tässä yhteydessä myös EPPn tärkeimmät näkökohdat esille. Energian sisämarkkinoita kehitettäessä aserin roolia pitäisi vahvistaa, mutta sen toimivaltojen pitäisi käsitellä vain konfliktitapauksia ja rajat ylittäviä tapauksia. Toiseksi sääntelyneuvostossa päätöksenteon pitäisi tapahtua kahden kolmasosan enemmistöllä. Kolmanneksi on tärkeää, että virastossa sääntelyneuvoston, hallintoneuvoston ja johtajan toimivaltajako olisi selkeä. Tästä pitäisi vielä keskustella. Ja vielä lopuksi Langen ymmärtää, että ASER on taloudellisessa taloudellisesti hankalassa tilanteessa, mutta ei haluaisi tästä huolimatta kuitenkaan nostaa maksuja. Tässä olivat nämä neljä tärkeintä kohtamme, jotka varjostelija Langen halusi ottaa ryhmämme puolesta esille. Ja hän varmasti jatkaa sitten seuraavassa varjostelijoiden kokouksessa rakentavasti kantojen esille tuomista. Kiitoksia kovasti näistä huomioista. Nyt sitten SD-ryhmän puolesta Kiitos puheenjohtaja. Tämä asia voidaan jakaa kahteen. Ensinnäkin toimivaltuuksien lisääminen rajat ylittävissä asioissa. Ja sitten nämä yksittäiset elimet, eli johtaja, hallintoneuvosto ja niin edelleen. Minä lisään sitä, että lisätään viraston toimivaltuuksia. Minusta niiden, tai viraston täytyisi voida puuttua silloin, kun nimitetty markkinajärjestäjä tai alueellinen käyttökeskus tai joku käsittelee rajat ylittäviä asioita ja se rikkoo EUn lainsäädäntöä. Viraston täytyisi myös saada informaatiota markkinaosapuolilta niin, että se voisi täyttää tehtävänsä. Sen täytyisi myös voida pakottaa päätöksensä toimivaltaiseksi. Ja minä uskon, että tämä voi johtaa vain ja ainoastaan markkinoiden parempaan toimivuuteen ja hintojen laskuun. Alueelliset käyttökeskukset, jotka mainitaan asetuksesta, ovat yksi keino saavuttaa tämä. Ja tukkumarkkinat ovat enemmän ja enemmän yhteenliitettyjä, ja tämä, ovat, tämä on kaikkein paras keino markkinoiden toimia. Tässä on kolme asiaa kuitenkin. Me haluamme, että käytet, me haluamme lisää henkilökuntaa ja, ja rahaa. Me kävimme Ljubljanassa Aserissa ja ihan selkeästi siellä oli liian vähän resursseja. Aserin pitäisi voida toimia paremmin ja silloin se tarvitsee enemmän henkilökuntaa ja rahaa, jotta se voisi täyttää tehtävänsä. Joten esimerkiksi maksujen perintä olisi yksi mahdollisuus ja Toinen asia, viraston riippumattomuus. Se on myös avain sen hyvään toimintaan. Joten hallintoneuvoston jäsenten ei pitäisi ottaa vastaan mitään poliittisia ohjeita ja myös johtajan tulisi olla riippumaton. Ja johtajan nimityksen pitäisi olla Euroopan parlamentin toimivaltuus samoin kuin muiden virastojen kohdalla. Tässä täytyy olla hyvä valtatasapaino. Jos me annamme heille enemmän toimivaltuuksia, he saavat myös enemmän vastuuta. Joten on hyvin tärkeää toimia oikein. Kiitos. next speaker on Kiitoksia. Seuraavaksi Henker ECRstä, varapuheenjohtajamme. Puheenjohtajakollegat. Tämä on tärkeä asiakokonaisuus ja olennainen osa energiapakettia. Euroopassa olemme yleensä ylpeitä sisämarkkinoista, mutta emme pääse askeltakaan eteenpäin kohti yhteisiä eurooppalaisia energiamarkkinoita. Me yhdistämme alueelliseen yhteistyön merkitystä, mutta meidän äh, maanosalma ainoastaan Ruotsi ja Norja, Saksa ja Tanska tekevät yhteistyötä energia-alalla kokemassa pakon edessä. Äh, fyysiset virrat jäsenmaiden välillä ovat alhaiset yhteistavoitteiden vuoksi. Ja puhutaanpa Berliinistä, Pariisista tai Varsovasta. Valtava enemmistö erityisesti kansallista protektionismia. Protektionismi painaa eniten. Meidän täytyy syrjäyttää protektionismi. Tarvitsemme voimakkaamman energiapaketin paketin ja energiamarkkinoiden luomiseksi. Meidän, me tarvitsemme alueellisia markkinoita, jotta tarjonta ja kysyntä eivät ole täysin rajattomattomia. Kaikki puhuvat energian korkeista kustannuksista, mutta jos emme salli naapureiden halvempaa ja puhtaampaa energiaa markkinoille, ja niin jos me suljemme markkinat protektionistista syistä, joita kutsutaan sitten turvallisuus- tai tarjontasyiksi, emme koskaan saavuta kilpailukykyä ja halvempia hintoja. Herätäänpä yhteistä energiaunionin tavoitetta kohti ja pyritään vankkaan energiamiksiin e, turvallisempaa tarjontaa, enemmän kilpailua ja alhaisempia hintoja kaikille kuluttajille. Komission ehdotus on jostakin virheistä huolimatta menee oikeaan suuntaan. Eipä vesitetä sitä. Kun esittelijä kiitti varjoesittelijöitä, niin minä haluaisin kiittää esittelijää ja kollegoita yhteistyöstä, mutta lisäisin. Emme, ole, emme olisi saaneet tätä pakettia kasaan ilman henkilöstä fantastista tukea, joten haluaisin kiittää myös valiokunnan henkilöstöä. Mm. Kiitoksia. Seuraavaksi Davor Skrleks vihreistä. Thank you, Mr. Chair. Okay. Finally somebody pronounced my surname. <laughs> Hankalahan nimeni on ääntää. Aika hyvin meni. Take uh, so much time. Uh... No, pyrin puhumaan lyhyesti. Hyvät kollegat, haluan kiittää esittelijäämme siitä, että hän on pyrkinyt ottamaan tarkistukseni huomioon. Kuten täällä mainittiin edellisissä puheenvuoroissa. Meidän kaikkien pitäisi tunnustaa potentiaali ja merkittävä rooli, joka aserilla on. Vihreät ovat tukeneet virastoa pitkään. Uskon, että tarkistukseni edesauttavat sitä toimintaympäristöä, jossa Acer toimii, mutta haluan tässä korostaa erityisesti niistä yhtä. ASERin poliittinen riippumattomuus kaikista julkisista tai yksityisistä tahoista on tärkeää. CER on lobbarijärjestö, joka toimii Brysselissä ja on pitkään ollut käytäntönä se, että CER on mukana Aserin toiminnassa. Ja usein tässä sama henkilö edustaa kansallisia tahoja. Nyt Karl Bleili on tämä uusi henkilö. Syyskuusta lähtien hän istuu kahdella eri jakkaralla yhtä aikaa. Tämä ei ole hyvä käytäntö. Nyt meillä on mahdollisuus päättää tämä ulkoinen painostus ja vaikutusvalta EU-virastoon. Toivottavasti kollegani muista poliittisista ryhmistä tukevat tätä. Toinen asia, jonka haluaisin tänään ottaa esille, on se, että olen jättänyt tarkistuksen, jossa esitetään huomio siitä, että Euroopan parlamentin pitäisi vahvistaa Aserin pääjohtaja johtajan pitäisi vastata meille kaikkiin kysymyksiin. Ja jos toimivalta lisääntyy, silloin on tärkeää, että parlamentti voi oikealla tavalla valvoa toimintaa. Kiitoksia seuraavaksi Siliki Otis, Guen koordinaattori ja varjoesittelijä. Kiitos. Haluan ensin kiittää edustaja Petersenia tehdystä työstä ja hyvästä yhteistyöstä heti ensimmäisestä varjoesittelyiden tapaamisesta lähtien. Tämä ensimmäinen tapaaminen oli hyvin rakentava, mutta meidän tai minun ryhmälläni on kuitenkin aikamoisia mielipideeroja esittelijän kanssa. Meidän mielestämme ASER ei nyt oikeastaan ole mikään eurooppalainen virasto, vaan tällainen yhteistyö äh, paikka kansallisille viranomaisille ja sen vuoksi näitä toimivaltuuksia ei nyt voi laajentaa. Ei, koska ei täällä myöskään voida laatia strategioita meillä eri jäsenvaltioilla on erilaisia ongelmia ja niihin täytyy, ne, niihin täytyy kiinnittää huomiota. Ja esimerkiksi tietyissä maissa ei olla voitu ratkaista kaikkia äh, energiaan liittyviä saatavuusongelmia. Ja sitten on tiettyjä alueita, jotka ovat äh, hyvin äh, periferisiä ja kattavuus on huono. Joten sen vuoksi lisätoimivaltuudet olisivat ristiriidassa jäsenvaltioiden oikeuteen muotoilla oma energiapolitiikkansa Eli äh, kansallisten energiasäätelyviranomaisten asemaa ei saa heikentää. Mitä tulee artiklaan 43, äh, siinä ehdotetaan myös strategiaa kolmansille maihin. No, eihän tämä nyt ole mikään poliittinen äh, elin, joka ottaisi tällaisia tehtäviä itselleen sen vuoksi, että yhteistyö kolmansien valtioiden kanssa on asia, joka kuuluu jäsenvaltioille ja tämä voi tapahtua vain sellaisten kolmansien valtioiden kanssa, jotka toimivat samojen esimerkiksi ympäristöperusteiden mukaan. ASER ei voi mielivaltaisesti lähteä tällaisista asioista päättämään. Tässä on kysymys aivan liian tärkeistä asioista. Lopuksi haluaisin vielä puhua ASERin hallintoneuvostosta ja kaikkien jäsenvaltioiden edustus tässä hallintoneuvostossa on tärkeää. Ja äänestyssäännöistä sen verran, että tässä vaaditaan kaksi kolmasosa enemmistöä ja että tätä pitäisi vielä vähentää yksinkertaiseen enemmistöön. Ja tämähän vaarantaa aserin edustuksellisuuden. Joten minusta tässä pitäisi, niin kuin aikaisemminkin, olla määräenemmistö, kun tehdään päätöksiä. Kiitos näistä kommenteista. Nyt sitten komission edustaja Klaus-Dieter Bochart. Professori, olkaa hyvä. Eh- Kiitos puheenjohtaja. Nyt puhun paljon lyhyemmin kuin edellisen puheenvuoron aikana päivän keskustelu. Ja sitten hyvä mietintö osoittavat, että me kaikki uskomme aidosti eurooppalaisen energiaunioniin. Me tarvitsemme paikan, jossa tehdä päätöksiä säätelystä ja löytää ratkaisuja rajat ylittäviä kysymyksiä. Tälläkin hetkellä kansalaisten säätelijöiden rooli aserissa on voimakas. Tämä ei muutu. Meidänkin ehdotuksessa ASER on eli jossa säätelyviranomaiset löytävät ratkaisuja ASER-direktiivin raameissa. Siitä voimme olla samaa mieltä. Esittelijä on ottanut yhden asian esille, joka ehdotuksesta puuttuu. Hän on luonut kytköksen alueeseen koordinaatiokeskuksiin. Totta on, että meidän ehdotuksessa alueellisia koordinaatiokeskuksia ei heijastella säätelytasolla. On hyödyllistä, että ajatella tuohon suuntaan, että tämä puuttuva palikka saataisiin mukaan. Ja, ja Rava Nibler on herra Langen puolesta hyvin tiivistänyt valiokuntan pääkysymykset. En nyt puhu yksityiskohdista. Se on teidän työtänne. Te tunnette komission ehdotuksen. Kaksi asiaa vain. Raho. Otti esille erittäin tärkeän asian kerro. että tarvitaan markkinoiden seuraamisesta. tilanne ei ole tyydyttävä. Kaikki mitä voimme tehdä tiedon keräämisestä ja Aserin tiedonkerrosta ja tiedonsaanti paikallisilta operaattorilta. Kaikki tämä on tärkeää tämä tyydyttävän markkinavalvonnan aikaansaamiseksi. Herra Henkel tärkeää on hyödyntää, äh, painottaa sitä, ja tämän sarjahdotuksen kunnianhimoisuutta on leikattu. Vaikea nähdä, että tätä voisi vesittää enempää, koska me tarvitsemme voimakkaan säätelyelimen. Herra Skrelec. Uskon, että valiokuntan avulla ja Turmeksen avulla olemme muuttaneet valitajärjestöstä Aserin ja Ensan kanssa. Se on ollut huono aikaisemmin ja se, se ennen Serin johto valittiin ja Aserin johto sitten oli kummileivosena. Nyt Aserin puheenjohtaja valitaan ensin avoimen menettelyn kautta viisi ehdokasta. Serin valita tehtiin myöhemmin. Jos nämä demokraattiset vaalit, en ole varma, josko SER valitaan myöhemmin, niin se on yksittäinen elin. Ei se valita vaan kritikoida ehkä, mutta tärkeintä, että aseri valitaan ensin tavanomaisella menettelyllä. Ja nyt tämä tapahtuu ensimmäistä kertaa komission ja valiokunnan avulla. Very much. Kiitoksia paljon. Esittelijä, kollegat. Petersen. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vain. Tässä asiassa ja kaikissa muissakin näissä on aikapainetta. Tarkistusten järjestys. No, tässä pitää olla joustava, jotta voidaan taata mahdollisimman pitkälti, pitkälti johdonmukaisuus. Eli tätä täytyy suunnitella kunnolla. Putusin vielä siihen, mitä Henkel sanoi siitä, että ehdotusta ei saa vesittää. Että vähennettäisiin protektionismia aiheen tiimoilta. On tärkeää, että pidämme kiinni tästä linjasta aivan työn loppuun asti. Ja vielä lopuksi on tärkeää poistaa mystiikka tietyistä asioista asian ympärillä. Tämä on syytä pitää mielessä tulevina kuukausina. Tämän päivän keskustelu on kuitenkin ollut varsin rakentava. Olen edelleen optimistinen. Jatketaan edelleenkin hihat käärittyinä niin, että tässä onnistutaan. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle. Kiitos Morten. Muistutan teitä vielä siitä, että tästä on määrä siis äänestää 11. joulukuuta. Todennäköisesti aloitamme kello 19. Muistakaa järjestää itselleen sellaiset matkayhteydet ja liput Strasbourgin, että olette maanantaina jo seitsemältä paikalla. No niin, nyt viimeinen asia kokouksemme esityslistalla. Riskeihin varautuminen sähköalalla. 233 tarkistusta. Tässäkin työsarkaa riittää. Ennen kuin kompromissi tarkistuksia saadaan aikaan. Tässä esittelijänä on Ansano äh, Nato. Hän on esitellyt mietintöluonnoksen 11.7. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On selvää, ja että tässä tapauksessa tarkoituksena ja tavoitteena on se, että sähköriskejä voidaan vähentää ja kun niitä tapahtuu, niin pystytään sitten mahdollisimman tehokkaasti lieventämään niiden vaikutuksia niin, että käytetään yhteisvastuun periaatetta ja voitaisiin myös vähentää laitosten määrää, koska ideaalisessa järjestelmässä laitteen, tai siis laitosten määrää voidaan vähentää kuitenkin niin, että tehokkuus ja turvallisuus voivat parantua. Kuten sanoit, tähän on jätetty yli 200 tarkistusta, eikä mitään valtavia ongelmia yhteisen ratkaisun löytämiseksi ole. Tässä on tiettyjä suuntauksia, joita tuetaan. Tässä on myös tarkistuksia, jotka liittyvät komission ehdotuksen kolmen tärkeimpään asiaan. Toimien sitovuuteen, yhteiseen vastavuoroisen antoon ja siihen, että perustetaan rajat ylittäviä alueita. Tässä tilanne on yksityiskohtaisempi, mutta uskon kuitenkin, että keskustelun ja asian asian syventymisen avulla näkemyseroista voidaan päästä eroon. Toimen sitovuus. Tämä on mielestäni aivan keskeinen asia, josta ei voida luopua. Tämä on merkittävä koko ehdotuksen osalta. Turvallisuutta Euroopassa ei voi saada, mikäli meillä ei ole tähän liittyviä kriteerejä sähkön turvallisuus ja toimitusvarmuus on asia, jota jäsenvaltiot ja EU pitävät tärkeänä. Kun katsotaan kansallista toimintaa, EUn pitää pystyä täysin hoitamaan sille sopimusten nojalla annetut tehtävät. Tarkistusten perusteella suurin osa meistä puoltaa tätä tavoitetta. Sitten toiseksi vastavuoroinen avunanto. Vuoden 2017 tammikuun energia- tai sähkökriisi Itäisessä Euroopassa puhuu omaa kieltään. Silloin kun nostetaan ja luodaan esteitä kansallisesti, niin silloin tästä on haittaa ympäröiville alueille ja haitat ovat sosiaalisia, taloudellisia, tuotantoon liittyviä. Tässäkin asiassa tarkistukset menevät hyvin pitkälti mietintöluonnoksemme suuntaan. On joitakin asioita, jotka liittyvät siihen, että ei sovellettaisi markkinasääntöperiaatteita, joilla voidaan puuttua energia- ja sähkökriiseihin. Mutta uskon, että muita kuin markkinapohjaisia keinoja pitäisi käyttää vain poikkeustapauksissa, silloin kun tilanne ja sen kiireellisyys sitä vaativat. Ja kun apua annetaan, se pitäisi, sen pitäisi saada myös tietynlaista korvausta ja kompensaatiota. Sitten rajat ylittävä toiminta. Tähän liittyy ristiriita ja tämä kuuluu meille. Nyt toteaisin vielä, että seuraavassa kokouksessa me varmasti kollegoiden kanssa, jotka ovat varjoesittelijöitä, pystymme keskustelemaan myös siitä, miten eri mietinnöt liittyvät toisiinsa. Myös kollega Karensin kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa. Ja kun katsotaan näitä niin kutsuttuja ROX koordinaatikeskuksia. Tässä kollegat ovat antaneet merkittävää tukea. Niiden rooli pitää tunnustaa. Nämä ovat operatiivisia ja teknisiä keskuksia ja muodostavat tällaisia makroalueita. Ja ne, jotka eivät hyväksy, Siis itse tuen ensimmäistä lähestymistapaa, Tässäkin täytyy muistaa vastavuoroinen avunanto. Ja tässä mennään siihen, että EU-alueet ja jäsenvaltiot kantavat vastuuta yhdessä. Ja näin päästään kansallisten sähkömarkkinoiden esteiden yli. Menetelmästä uskon, että olisi syytä lähteä voimakkaasti neuvottelemaan neuvoston kanssa niin, että meillä on laaja konsensus äänestystuloksessa. Tarkistuksista vielä. Niissä katsotaan tiedon julkaisuun liittyvää luottamuksellisuutta ja riskin arviointia – ja katsotaan, miten sidosryhmät voidaan ottaa mukaan, kun arvioidaan riskejä. Katsotaan myös päätöksenteko menettelyitä, ASERin roolia ja kansallisten viranomaisten roolia. Tässäkin eri asiakokonaisuuksien yhteyksiä pitää katsoa tarkemmin, mutta en usko, että ryhmät ovat asiasta kuitenkaan kovin eri kannoilla ja suhtaudun luottamuksella ja luottavaisesti työhön, jota olemme tekemässä. Toiseen tekniseen kokoukseen tulee mukaan komission edustaja ja me tapaamme ensi tiistaina. Nyt katsotaan ensimmäisiä kompromisseja, jotka olen antanut neuvonantajille ja mepeille. Ja kaikkeen on tullut jo paljon merkittäviä hyviä kommentteja. Tämän kautta sitten laadin päivitetyt kompromissit, jotka kollegat sitten saavat välittömästi niin, että ne ovat sitten todella valmiina heti. Tässä täytyy ottaa huomioon myös keskustelut neuvostossa siellä ollaan varsin varovaisia, erityisesti liittyen siihen, että ehdotus olisi siis sitova luonteeltaan, mutta myös muissa asioissa. Meidän täytyy siis yhtäältä katsoa parlamentin roolia suhteessa neuvostoon. Tässä pitää katsoa toimijoiden välisiä suhteita Ja pitää pyrkiä siihen, että tämä saisi laajan tuen parlamentissa taakseen. Nämä olivat ne asiat, joista nyt halusin jotakin sanoa. Päätän puheenvuoroni tähän ja kiitän teitä huomiostanne ja kaikesta siitä, mitä olette jo asian eteen tehneet tähän asti. Kiitoksia kovasti Flavio esittelijä. Tämä oli pitkä puheenvuoro. En halunnut sinua nyt keskeyttää, koska aikaa vielä hieman on. Kahdeksan ja puoli minuuttia aamun pisin puheenvuoro, ennätys. Nyt sitten eteenpäin. Niedermayerensin kansanpuolueesta. Kiitos puheenjohtaja. Ja mietinpä nyt tässä, minkälaisen ennätyksen minä teen. Olen tyytyväinen, että olen täällä. Tulin juuri Panaman tutkimusvaliokunnan kokouksesta. Siellä on valtava määrä tarkistuksia, joten on todellakin helppo puhua asiasta, jossa on alle 300 tarkistusta. No, eihän kysymys ole luvuista, vaan sisällöstä, ja sisältö on se tärkein. Siksi haluaisin kiittää edustaja Sano Natoa ja ainoastaan hänen ennätykset rikkovasta puheestansa, vaan hänen työstään Minusta tuntuu, että äh, tämä mietintö riskeihin varautumisesta on ehkä se vähiten ongelmallinen sähköpaketissa, joka on erittäin tärkeää Euroopan unionin energiapolitiikalle. Sen vuoksi minä toivon todellakin, että me kykenemme pitämään kiinni mietinnön tavoitteista ja kunnianhimosta ja saada aikaan parempaa riskiä riskeihin varautumisesta ja hintojen äh, kohtuullisuutta yrityksille ja kansalaisille. Mitä tulee meidän ryhmämme tavoitteisiin, haluaisin keskittyä enemmän äh, turvallisuuteen ja markkinaorientoitumiseen lähestymisen taka, ta, suuntaan. Äh, uudessa lainsäädännössä täytyy pyrkiä siihen, että poistetaan markkinoiden vääristymiä ja markkinaesteitä niin, että pääsisimme korkean varautumistasoon pienemmillä hinnoilla. Meidän täytyy myös voida välttää ongelmia rajat ylittävässä kaupassa myös kriisien aikana monesti käy vielä sillä tavalla, että kriisien aikana kansalaiset ja yritykset joutuvat maksamaan sähköstä enemmän. Tässä on kuultu hyvin eri osapuolia, kun on tehty näitä riskeihin varautumissuunnitelmaa ja on myös, prosessi on ollut avoin. Meidän täytyy myös muistaa, että lainsäädännössä täytyy var, varmistaa myös luottamuksellisissa arkaluonteisissa asioissa – minä odotan mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa, kun laadimme kompromissitarkistuksia. Ja tätä kautta saamme aikaan varmasti hyvän mietinnön ja erittäin vahvan kannan parlamentille neuvotteluissa neuvoston kanssa. Kiitos. Uh, on behalf of ECR, colleague Fox. Thank you, President. Kiitos. Seuraavaksi Fox ECRstä. Kiitos. Pyrin puhumaan täsmällisesti. Me tuemme komission ehdotusta ja sitä, että jäsenvaltiot pystyisivät paremmin vastaamaan energiakriiseihin. Meillä pitää olla selkeät ja ennustettavat toimintapuitteet. Meidän pitää kuitenkin katsoa tässä myös rajojen ulkopuolelle kolmansiin maihin, joiden energiaverkot ovat integroituneita meidän verkkoihimme etämaat ja energiakumppanuusmaat ja kenties kolmannet, muut kolmannet maat voisivat tulla kyseeseen. Näin saadaan varmuutta äh, toiminnassa esimerkiksi kompensaatioiden suhtaan, suhteen. Täytyy katsoa, milloin tätä niin voidaan käyttää. Pidämme sellaisista tarkistuksista, jotka ovat sopusoinnussa kaasun toimitusvarmuus tekstin kanssa – pitää olla myös mahdollisuus säilyttää tietoja tietoja salassa. Me tuemme aseria, mutta emme halua turhaan kasvattaa sen roolia. Täytyy katsoa ensin roolia ja koordinaatioryhmän roolia. me pitäisimme varempana, että puhuttaisiin alueellisista yhteistyökeskuksista. Tämä kuvaa niiden roolia paremmin. Sitten vihreiden ehdottamat makroalueet. Ne vain uhkaavat lisää byrokratialla jo hankalassa tilanteessa. Ymmärrämme, että pitää katsoa EUn aluetason ja kansallisen tason toimijoita, niiden tasapainoa. Toivottavasti tässä päästään hyvään sopimuksen. Odotan innolla yhteistyötä muiden kanssa. Kaksi minuuttia, hyvä puheenjohtaja. Kiitos. Seuraavaksi Alde Petersen. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Angelikan puolesta, joka ei pääse paikalle, vaikka on varjo esittelemään. Hän on tervetullut, että varoittaa paremmin riskiherkällä ja monet ehdotukset pyrkivät vahvistamaan komission ehdotusta erityisesti eri toimijoiden e, rooli energiajärjestelmässä kompensaatiot solidarisuusmekanismin alla. Ja on tiedon seurattavuuden ja luotettomuksellisuuden välisen tasapainon löytäminen. Hän on tehnyt tarkistuksia näistä määräyksistä ja hän pyrkii myös parantamaan kriisiskenaarioiden tunnistamiseen aikatauluun ja parantamaan riskin valmistautumista. Hänen tarkistukset painottavat myöskin alueellisten ja kansallisten suunnitelmien ja toimien johdonmukaisuutta niitä, joita kriisiskenaariossa tehdään. Ja lopuksi johdonmukaisuus on avain kysymys, kuten kaikissa muissa puhteissa energiapaketeissa. Täytyy löytää yhteensopivuus uusissa verkostokoodeissa ja muissa ehdotuksissa, jotka koskevat kansallisten operaatiokeskusten tai mitä, mitä, miksi niitä nyt sitten kutsutaan. Hän odottaa yhteistyötä muiden varjastelijoiden kanssa. Kiitos Morten. Rebecca Harmsin puolesta seuraavaksi vihreiden varjoesittelijä Skrelch. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi Harmsel. Anteeksi pyynnä, että hän ei pääse keskusteluihin ottamaan osaa ja luen hänen kantansa mietinnöstä. Nykytilanteessa jäsenvaltiot ovat yksipuolisesti, mikä ei yhteenliittyneessä markkinassa toimi. Yksi esimerkki, kakos Euroopan kriisissä oli, että Bulgariassa oli vientikielto 87 päiväksi tilanteesta riippumatta, jolla oli valtavasti vaikutuksia naapurimaihin. Siis epäluottamuksen lisäksi piti kustannuksia korkeammalle ja 27 miljoonan tappiota haitattiin energiantuottajille. Jäsenmaiden pitäisi olla yhteistyössä kriisitilanteissa. Meillä täytyy olla eurooppalainen kriisi. Keskus on selkeät etukäteen ja jälkikäteen määritellyt tehtävät. Vapaaehtoinen ad hoc järjestelmä, jota komissio ehdottaa, ei vain toimi. Rebecca Harms teki lähes 60 tarkistusta komission ehdotukseen. jolla pyritään auttamaan jäsenvaltioita. Esimerkiksi sen sijaan, että jäsenvaltiot jättäisiin pimeään säätelyviranomaisen pitäisi luoda yhteiset suuntaviivat ratkaisulle, jolla kestellä kriisitilanteita. Täytyy tunnistaa sekä markkinat että markkinatoimet, mukaan lukien kompensaatiojärjestelmien periaatteet, joilla alueellisella tasolla neuvotellaan sopimuksia. Harmsin ehdotukset pyrkivät siihen, että markkinatoimet, mikä ei-markkinatoimet, olisivat etusijalla. Ei markkinajärjestelmät ovat kuluttajalle kalliimpia, niihin pitäisi ryhtyä vain silloin, kun se on aivan välttämätöntä. Täytyy olla jälkikäteistoimia, joilla arvioidaan toimien hyödyllisyys jälkikäteen ja arvioidaan ei-markkinatoimien vaikutus. Rova Harmus ymmärtää, että ei kaikkia miksi ongelmia voida käsitellä tässä kokonaisuudessa, mutta tässä on mahdollisuus tässä riskit, jotka johtuvat siitä, että jos on liian riippuvaisia yhdestä tuottajasta. Kiitos. Thank you, colleague. Uh, and colleague Ziluaga as a shadow. Kiitos seuraavaksi Ziluaga, Guen varjoesittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä mietintö, joka koskee riskeihin varautumista sähköalalla, Olemme jättäneet tarkistuksia, jotka menevät kahteen suuntaan ja haluaisimme tuoda tätä nyt esille. Ensinnäkin olemme yhtä mieltä siitä, että on tarpeellista ja järkevää pystyä varautumaan kriiseihin Euroopan tasolla. En emme kuitenkaan usko, että Enso olisi tässä oikea taho näiden suunnitelmien luomiseen. siitä tulisi liian puolueellinen tässä kaikessa. Meidän pitäisi pikemminkin käyttää tässä edustavampia tahoja Euroopan tasolla ja ehdotamme, että se olisi ASER, sääntelyviranomainen. Se voisi toimia tässä riippumattomammin yritysten etuihin nähden. Toiseksi tiedämme, että markkinasäännöt eivät useinkaan sovi yhteen yhteisvastuuperiaatteen kanssa, jota pitäisi tällaisissa kriisitilanteissa soveltaa. Pitäisi päästä ulos markkinadogmeista ja todella saada aikaan sääntöjä, jotka perustuvat jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön. Meidän linjamme on se, että että meidän pitäisi luopua markkinasäännöistä silloin, kun ne vain heikentävät kriisitilanteista selviytymistä. Tämä oli alkuperän lähestymistapa. Me uskomme, että tätä on syytä korostaa. Me haluamme tässä ottaa etäisyyttä komission ehdotukseen. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Jaromir Kolicek, varapuheenjohtajamme. Já se domnívám, že tento materiál je velice důležitý. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin tärkeä asiakirja, koska tiukkaa, kun muutamat jäsenvaltiot ryhtyivät niin kutsuttuun energian vihreyttämiseen. Olemme nähneet hyvin paljon heilahduksia, varsinkin äh, Saksassa, äh, Saksan ja Saksan naapurivaltioiden äh, energian kuljettamisessa. Ja sen lisäksi se, mitä meidän nämä tällaiset transformerit nimenomaan suojelevat Tsekki- ja Puola-verkkoa näistä liian suurista sähköpiikeistä, jotka johtuvat esimerkiksi siitä, että, että Itämerellä on erittäin vahvat äh, tuulet ja sitten sähkö, sähköä kehittyy liikaa. Meidän täytyy olla äh, varovaisia tässä, koska esteiden poistaminen voi tavallaan helpottaa markkinoita, mutta se voi johtaa myös äh, siihen, mitä tapahtui menneisyydessä, nimittäin totaaliseen blackoutiin, kuten Italiassa. Italiahan on nettotuoja, energian tuoja. Nämä 300 tarkistusta, olen vakuuttunut, että niitä kykenemään oikealla, kyetään oikealla tavalla käsittelemään ja että EU-tasolla me kykenemme tulevaisuudessa toimimaan ja puuttumaan sellaisella tavalla, että voidaan myös huomioida ei-luotettavat lähteet, esimerkiksi aurinkoenergia. Jos teillä on aurinkokennoja katolla, minulla on kolme tällaista aurinkokennoa omalla katollani, joten tiedän, että täytyy olla tällainen backup-energialähde, joka voi vastata välittömästi, jos ei olekaan aurinkoa tai jos on pakkasta. Ja sama koskee myös esimerkiksi tuulimyllyjä Keski-Euroopassa. Se on hyvin epäluotettava lähde, koska maksimissaan 30 prosenttia ajasta se tuottaa energiaa. Joten tässä täytyy olla tällainen varalähde. Eli vihreyttämisen lisäksi meillä täytyy joka paikassa olla tällainen backup-vararatkaisu. Ja täytyy myös varoa, tai, tai pitää huolehtia myös siitä, että verkot kestävät paremmin ja Tsekeissä me olemme nyt pyrkimässä siihen. Uh, thank you very much. Kiitos. Seuraavaksi Paul Ryyvi. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja riskeihin varautuminen sähköalalla on totta kai tulevaisuudessa erittäin merkittävässä asemassa. Tiedämme kaikki, että verkkoiskut, verkkorikollisuus ovat esillä. Niitä tapahtuu. Keskustelemme energian viranomaisista ja tässä ehkä Aserin ja Berekin yhteistyö sähköisen ja digitaalisen sisämarkkinoiden välillä ja älykkäissä verkoissa tulisi kyseeseen ja kenties myös Enisan kanssa voitaisiin muodostaa foorumi, jossa toimista sitten sovittaisiin näiden kesken. Riskeihin varautuminen on äärimmäisen tärkeää ja näiden kolmen tahon yhteistyöstä tulee entistä tärkeämpää. Ehkä me voisimme jopa pohtia valiokunta-aloitteisen mietinnön laatimista näiden kolmen toimijan yhteistyöstä. Kenties voisimme laatia jonkinlaisen tutkimuksen tästä tai jonkin muun aloitteen. Kiitos. Jean Kelly. Ihan lyhyesti. Ne ovat kaikki tärkeitä asioita. Edistystä tapahtuu tätä paljon ja te pohjohtajat teette taustatyötä, pidätte kuulemisia ja niin poispäin. Tästä viimeistä kohdasta, jonka kollega Rybik otti esille, asia on erittäin tärkeä. Emmekä luultavasti kiinnitä sen tarpeeksi huomiota. Me olemme kaikki osa energiaunionia ja mitä enemmän kytköksiä, niin jossain määrin siitä haavoittuvaisempia me olemme erityisesti turvallisuusnäkökulmasta. Eli yhteistyö virastojen kesken tulee olemaan äärimmäisen tärkeää. Ja tarvitaan hieman enemmän asiantuntemusta meidän ohjaamiseksi sen suuntaan, että voimme laatia lainsäädäntöä, niin että autamme kuluttaa saman parempia yhteyksiä sekä valtioiden kesken. Että kautta Euroopan niin kyberturvallisuus on jotain, joka täytyy ottaa vakavammin. Ja täytyy helpottaa tilannetta, koska mitä enemmän kytköksiä, sitä enemmän riskejä, koska kyberturvallisuus voi aiheuttaa paljon ongelmia. We know also very Kiitos. Tiedämme myös, mitä erityisiä ongelmia sinun maahasi, Sean, liittyy tältä osin. Ja meidän pitäisi pyrkiä kaikin tavoin välttämään Irlantiin liittyviä kriisitilanteita tulevaisuudessa. Nyt, kuten näet, olette. Täällä on paljon vieraita tänä aamuna. Ja toivotan tervetulleeksi vierailijaryhmän, joka tulee Pohjois-Hessenin alueelta. He ovat Velnerin vieraita. Te tulette nyt tänne tarkkailemaan ITRE-valiokunnan työtä. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Voitte ottaa sieltä kuulokkeet korvillenne. Toimiiko se? No niin, hyvä. Työn iloa. Täällä ei ole enää paljonkaan sellaisia, jotka olisivat olleet aivan valiokuntamme kokouksen alusta lähtien – paikalla, mutta yksi heistä on johtaja Burhardt. Pyytäisin teitä nyt käyttämään puheenvuoron komission nimissä. Again, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Komissio pitää kokonaisuudessaan tarkistuksia tervetulleena. Mietintöluonnos sinänsä on jo erinomainen panos tähän ehdottoman tärkeään aiheeseen. Ja jos komissio saisi, mitä se toivoisi, se on se, mitä herra Niedermayer sanoi. Pyritään säilyttämään kunnianhimo. Mietintöluonnossa. Jos on paljon tarkistuksia samaan suuntaan, parantaa kunnianhimoa, vahvistaa sitä. Siihen suuntaan pitää mennä. Olen iloinen, että suurissa tarkistuksista tukee tuota. Nyt tästä kaikkea, koska esittelijä Zanonato piti hyvän johdannon. Tämä 8,5 minuuttia oli arvokasta kuultavaa. Voin tukea pohjimmiltaan perusteelta sitä, mitä hän sanoi, koska hän kuvaa juuri niitä ongelmia, joita tässä se kuvaa tätä sen kokonaisuutta hyvin, mutta tuskinpa teille ei ole yllätys, että me toimme mitä silloin on sanonut markkinamekanismista, koska markkinamekanismi on olennainen, kun energia virtaa rajan yli. Se on osa kriisiä. Ja jos me menemme vielä nopeasti, ei markkina toimi, Mitä ne ovat? Kansallisia toimia, vientikieltoja, jotain tällä hetkellä. Jos se menee vastavuoroisen avustamisen solidaarisuuden periaatta vastaan. Se on ykkösperiaate, kun puhutaan riskeihin valmistautumista. Solidaarisuus on tärkeää että markkinatoimien kautta voidaan saavuttaa paras. Rubik ja muut Shankeli ymmärrämme, että kyberturvallisuus on aivan kysymys. Järjestyksenä on oikein tervetullut. Haluan tukea teitä tästä mietinnässä ja Annamme parhaamme. Uh, thank you very much, director. Kiitoksia kovasti pääjohtaja tästä puheenvuorosta. Hienoja puheenvuoroja teiltäkin, hienoja tuloksia. No niin, nyt haluaisin vielä kerran toivottaa tervetulleeksi kaikki kaikki täällä läsnäolijat, kaikki vieraamme. Nyt kaikilla vieraillamme on kuulokkeet korvilla. Voitte kuunnella nyt minua. Olette siis Pohjois-Hessenistä Martina Wernerin vieraina täällä. Hienoa, että olette täällä kanssamme. Vaihdoin kieleni Puolaan niin, että voitte itse kuunnella ja kuulla sen, että 28 kieltä voi täällä Euroopan parlamentissa kuunnella missään muualla. Tämä ei maailmassa onnistu. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Äh, ich möchte äh, Puheenjohtaja, haluaisin kertoa, että Euroopan parlamentin tutkimuskeskus on laatinut tutkimuksen, jossa on otettu esiin globaalit trendit näistä ajatushautomoista – ja me olemme nyt myös täydentäneet tätä tutkimusta Twitter-analyyseillä. Katselemme nyt, tarkastelemme maailmanlaajuisesti näitä Twitter-viestejä ja teknologioita ja Meille teollisuusvaliokuntana tämä on erittäin mielenkiintoinen tutkimus ja pyytäisin, että tämä Global Trend-tutkimus jaettaisiin myös kaikille muille jäsenille. Tämä on hyvä pohja meidän seuraavan kokouksemme aiheelle for your remark, but we... Kiitos tästä kommentista, mutta me nyt ensin päätökseen tämän, tämä keskustelu. Me sanon Aatu vielä tähän lopun. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti kiitoksia kärsivällisyydestänne. Siitä te jaksatte kuunnella minua kahdeksan ja puolen minuutin ajan. Varmasti olette, tai liittyy siihen, että Padova kotikaupunkien, kaup, kotikaupunkini on Puolan suuri ystävä. Erasmus Vitello on tärkeä suhteillemme ja teidän äh, runoilijanne Kochanovski samoin. Ehkä tämän takia olitte minulle näin myötämielinen. Kuuntelin hyvin tarkkaan sitä, mitä täällä sanottiin, mukaan lukien komission äskeisen puheenvuoron. Me tapaamme tiistaina ja jatkamme työtämme silloin. Thank you very much, colleagues. Uh, well, uh... Kiitoksia. Itravaliokunta äänestää tässä siis 11 joulukuuta, kuten muidenkin asioiden kohdalla, maanantai-illalla kello 17, äh, 19 alkaa vuoden viimeinen istuntomme. Onko muita asioita? Ei muita asioita, paitsi se, että Paul Rybichin ehdottamat paperit lähetetään meille kaikille. 6.11. kello 15 on seuraava kokouksemme, joka jatkuu puoli seitsemään asti. Emme aloita puoli kolmelta, vaan kolmelta jälleen. Hieno ajatus. Kiitoksia. <laughs>